Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Nos travaux sont repris. Jatkamme valiokuntatyöskentelyämme. Kiitos kaikille virastojen edustajille, että tulitte paikalle vuotuiseen keskusteluumme virastojen talousarvioista. Tänä vuonna virastoja edustaa EFSAn, eli elintarviketurvallisuusviraston johtaja, joka on tämän virastojen verkoston puheenjohtaja virasto siis. Ja lisäksi meillä on täällä pysyvä virastoesittelijä herra Gaier, joten ainakin puheenvuoron suoraan herra Urlille EFSAsta. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Oikein hyvää huomenta parlamentin jäsenille. Kiitokset tästä kutsusta tähän kokoukseen. Tästä on tullut jo toistuva tapa budjettimenettelyssä. Me todella arvostamme tätä mahdollisuutta voida esitellä omaa näkemyksemme EUn talousarvioon. Aivan ensiksi haluaisin sanoa, että arvostamme sitä, että 2018 talousarvioluonnoksessa keskitytään turvallisuus, maahanmuutto, kilpailukyky, työpaikka- ja nuorisoasioihin ja että määrärahoja on näiden prioriteettien mukaan myönnetty tai hahmoteltu. Meidän roolimme verkostona ja verkoston koordinaattorina ei ole kritisoida mm, tai keskustella poliittisista päätöksistä, kuinka unionin resursseja olisi investoitava, vaan me pikemminkin katsomme näitä horisontaalisia kysymyksiä – jotka tulevat vaikuttamaan näiden 45 viraston kunnolliseen toimintaan. Ja haluaisimme välittää omat näkemyksemme ja kantamme, joita erilliset virastot tai toimialat ovat meille esittäneet. Tämän yleiskannan mukaisesti ja vuodesta 2013 alkaen meidän meidän, meille tärkeintä, tärkein asia tuossa talousarviossa on ollut henkilökunnan leikkaaminen, tämä kuuluisa 5 plus 5 prosenttia vähennystä, jonka kuvailtiin komission tiedonannossa heinäkuussa 2013 ja muut, muut asiat, jotka vaikuttavat virastojen toimintaan. Aivan aluksi haluaisin todeta, että haluaisimme uudelleen vielä todeta, että virastot ovat täytäntöön panneet tämän ensimmäisen 5 prosentin Mm, henkilökunnan vähennyksen jo vuonna 2016. Se on siis jo tehty. Edelleen vastustamme vahvasti tätä, eh, tätä virkojen varantoasiaa, joka vaikuttaa tällaiseen yhden koon lähestymistapaan. Meidän mielestämme sitä ei ole voida oikeuttaa, se on epäasiallinen ja se on myös tehoton. Kyllä meidän pitäisi muistaa se, että, että jopa tehokkuuden kannalta Tämä ei ole tapa toimia. Joka tapauksessa myös tämä virkojen varanto mekanismi on melkein jo kokonaan täytäntöön pantu tähän mennessä. Jos nyt lasketaan näitä uusia tehtäviä, joita virastoille on myönnetty vuoden 2013 jälkeen maahanmuutto, turvallisuus, varanhoidon valvonta ja muut, ja vertaamme sitä henkilökunnan leikkauksiin, niin kaiken kaikkiaan olemme lähes 10 prosenttia jo vähentäneet henkilöstöä, eli 5 plus 5 prosenttia ovat jo oikeastaan toteutuneet vuonna 2018. Meillä on ilo kuulla, että tämän on myös komissio tunnustanut talousarvioehdotuksessa, niin olemme tyytyväisiä siitä, eh, että tilintarkastustuomioistuin on tekemässä kattavaa arviointia tästä monimutkaista asiasta niin, että ymmärrettäisiin, kuinka virastot, virastojen henkilökunta on kehittynyt viime vuosina tämän talousarvion lähestymistavan alla. Henkilökunnan leikkaukset ovat erityisen vaikea ongelma silloin, kun virastot ovat täydessä toiminnassa johtuen tästä virkojen varantolähestymistavasta, niiden henkilöstöleikkaukset menevät paljon pidemmälle kuin muissa EU-toimielimissä. Ja tämä ongelma on sitäkin suurempi, kun otetaan huomioon se, että nämä virastot, jotka täyden, toimivat ja täydellä vauhdilla, ovat vuoden 2013 jälkeen hallintoneuvostojensa kanssa tehneet lisää henkilöstöpyyntöjä johtuen työtaakan kasvusta. Ja kun ajatellaan nämä lisää henkilöstöpyynnöt johtuen todella näistä uusista tehtävistä, joita mm, budjettiviranomaiset ovat antaneet virastolle tehtävänä sitten myös nämä leikkaukset, niin jos minä kutsun tätä tällaiseksi henkilöstön jotka voidaan laskea olevan jo 20 prosenttia. Tässä todella ollaan sellaisessa pisteessä, jossa, jossa kyllä vaikutukset alkavat tuntua jo virastojen toiminnassa. Euroopan parlamentin mietinnössäkin tämä on tunnustettu. Se koski vuonna 2018 talousarvion luonnosta. Tietyillä alueilla, kuten kansanterveys ja ympäristö tai työllisyys ja nuoriso, virastojen kyky suoriutua tehtävistään todella vaarantuu tämän miinus kymmenen leikkausten ja, ja vielä käytännössä, niin kuin 20, käytännössä 20 prosentin leikkausten myötä. Olemmekin tyytyväisiä siitä, että komission jäsen Oettinger, kun hän esitteli ensi vuoden talousarvioluonnoksen, totesi, että henkilöstöleikkauksien ei pitäisi jatkua vuoden 2018 jälkeen, mutta mielestämme oikeastaan leikkaukset pitäisi lopettaa jo ennen eh, tai jo vuoden 2018 aikana. Ja todella ole, olemme edelleen sitä mieltä, että nämä leikkaukset, jotka on tehty virkojen varantoon, pitäisi antaa takaisin, koska niitä ei voi ole voitu oikeuttaa. Edelleen haluamme korostaa sitä, että virastot ovat paineen alla henkilöstöleikkauksien lisäksi myös siksi, että komission etenemissuunnitelmasta on koitunut niille lisää vaatimuksia ja lisää taakkaa, kuten nämä yhtenäiset ohjelmat ja asiakirjat, arviointiasiakirjat, tilintarkastustoimistoimen toimen ulkoistaminen ja, ja erityisesti tämä valvonta, ympäristö ja henkilöstöä ja varanhoitoa koskevat säännöt, jotka mielestämme ovat kohtuuttoman jäykkiä virastojen hallinnoimiseksi. Ne ovat luonnoltaan kuitenkin hyvin erilaisia kokoonsa ja tehtäviensä puolesta kuin muut toimielimet. Kun näitä budjettirajoituksia katsotaan ja kuinka hallinnollisen taakan lisääntymistä katsotaan myös, niin vuodesta 2013 alkaen virastot ovat pyrkineet ponnistelemaan yhä teho, tehokkaamman työn puolesta yksittäisesti ja yhdessä jakamalla palveluja ja tekemällä yhteisiä hankintapyyntejä. Ja todella nämä ovat olleet hedelmällisiä pyrkimyksiä ja ovat johtaneet rahansäästöön ja henkilökunnan käyttöön myös, mutta tämän tyyppiselle tehokkuudelle on rajansa ja uskon, että olemme nyt saavuttaneet tämän rajapyykin. Erityisesti kun ajatellaan näitä virastoihin kohdistettuja sääntöjä, jotka ovat niin jäykkiä ja niihin lisä, sisältyy niin paljon hallinnollisia vaatimuksia, niin samalla kuitenkaan yksinkertaistamis- ja joustavuuden lisäämistoimet eivät ole oikeastaan johtaneet mihinkään tähän mennessä. Näin ollen haluaisimmekin pyytää toimielimiä harkitsemaan uudelleen tilannetta, ottaen huomioon myös varanhoitoasetuksen puitteet. Voisimmeko keskittyä tällaisen su- su- suoritus tulosperusteiseen budjetointiin ja valvontaan virastojen osalta, niin että todella per, panostettaisiin tuloksia ja lisäarvoa. Ja toisaalta annettaisiin virastoille joustavuutta e, sen suhteen, miten ne käyttävät e, sekä rahallisia resursseja että inhimillisiä resursseja mahdollisimman hyvin, jotta saadaan aikaan tämä lisäarvo, jota lupaamme e, Euroopan yhteiskunnalle tuottaa. If you allow me a few words also on our internal coordination and what we... Sitten koordinoinnista ja, ja näistä äh, jaetuista toimistoista. Meillähän on nyt äh, yhä suurempi rooli Euroopan virastojen koordinoinnissa. Ja se on auttanut paljon, kun on täytäntöön pantu komission etenemissuunnitelmaa ja se on auttanut myös näissä eri raportointia ja talousarvioprosesseissa. Euroopan parlamentti hiljattain suositteli, että, että verkostomme laajentaisi sen pysyvän sihteeristön Brysseliin, niin että voitaisiin varmistaa kyky käsitellä yhä kasvavaa määrää koordinointitoimintaa, josta hyötyvät paitsi virastot, niin myös varmasti toimielimet todella voivat tästä voittaa. Olemme seuranneet tätä, komissio, tätä parlamentin suositusta ja myös pyytäneet yhtä lisää virkaa ensi vuoden budjettiprosessissa ja todella pyytäisimmekin parlamentilta uudelleen tukea tässä asiassa. Kun nyt katsotaan tilannetta vuonna 2018 jälkeen, olemme oikein iloisia työstä, jota on tehty toimijoiden välisessä työryhmässä kaksi. Meillä on hyvin tärkeää luopua tällaisesta input-pohjaisesta jäykästä mallista ja siirtyä joustavampaan lähestymistapaan, joka keskittyy tuloksiin. Me todella rohkaisemme budjettiviranomaisia ponnistelemaan yhä ankarammin niin, että voitaisiin hyväksyä tulospohjainen budjettimenettely. Verkostossa olemme vahvasti tehneet työtä sen puolesta, että olisi malli, jota voidaan soveltaa kaikkiin vaan virastoihin ja se toimisi maturiteettitasolla ja interventiologiikan mukaan ja pyrittäisiin siirtyä pilottivaiheeseen, niin virastoja voitaisiin käyttää testatakseen uuden tapaista tulosperustaista budjetointia ja valvontaa. Uskomme, että se olisi paljon helpompi täytäntöönpano omissa virastoissamme eikä suurissa toimielimissä niin kuin parlamentissa tai komissiossa. Haluaisimme myös kehoittaa eu budjettiviranomaisia harkitsemaan mahdollisuutta niin että virastot voisivat saada lisää tapoja raho- rahoitukselle. Voisimme esimerkiksi valoittaa maksuja teollisuudelta, hallinnoilta silloin, kun se on sopivaa näiden toimintojen osalta. Näiden uusien kehityskulkujen haasteiden osalta virastoissa pyrimme vahvistamaan yhteistyötämme ja Euroopan toimielinten välillä niin että pohjana on avoimuus. Toivon, toivon, että todella olette nähneet, että virastot todella haluavat toimivat täysin avoimesti ja tulosperusteisesti toimielimiin nähden ja keskenäisen luottamuksen perusteella. Todella haluaisin vielä, että meidät kutsuttaisiin, että meiltä haluttaisiin panoksia no, instituutioiden kumppaneina korkeatason pohdintoihin, kuten näihin työryhmän päätelmiin Brexitiin ja MFF keskusteluihin muihin 2020 jälkeen. Kiitoksia ja nyt mielelläni vastaan kysymyksiin. Merci, Kiitos pääjohtajalle tästä alustuksesta, joka osoittaa ne vaikeudet, joita virastoilla on, kun henkilöstöä on leikattu. Te teette tiettyjä ehdotuksia, jotta virastot saataisivat lisä, saisivat lisäresursseja, jotka eivät olisi sitten Euroopan unionin talousarvion alaisuudessa, eli ulkoisia resursseja. Esittelijä Gaia, mikä on teidän kantanne? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Mehän elämme jälleen kerran tyypillisiä aikoja, kun on kyse siitä, miten EUn toimielimet kohtelevat virastoja. Kahden viraston toimipaikka on muutettava, nimittäin kaksi virastoa, jotka ovat olleet Lontosta tähän asti, pankkivirasto ja lääkevirasto. Ja me näemme samaa, mitä aina tällaisissa tapauksissa näkee lääkeviraston kohdalla – on nyt jo enemmän kaupunkeja, jotka haluavat tämän viraston itselleen kuin mitä on olympiakaupunki, olympia, olympialaisia hakevia kaupunkeja. Aina kun on kyse virastojen toimipaikoista, niin silloin jäsenvaltiot ja niiden kaupungit lähtevät kovaan taistoon siitä, missä viraston pitäisi loppujen lopuksi olla – Mehän muistamme kaikki Berlusconin lauseen, jolla hän sai elintarviketurvallisuusviraston Parmaan. Mutta sitten jälkikäteen kuitenkin virastot ovat aina hankalia ja liian kalliita. Minähän olen opiskellut historiaa ja minä olen aina sanonut, että virastot ovat oikeastaan samassa roolissa kuin äh, tällaiset aviottomat ö, aatelislapset. hän sanotaan bastard. No, se, sitä käytetään myös tällaisena hokkumasanana, äh, mutta saksaksi tämä sana on kyllä äh, aivan äh, normaali sana, jolla, jolla puhutaan aviottomista lapsesta. Nyt siis näemme jälleen tällaisen keskustelun ja EM on siirtämisessä ei ollenkaan puhuta kustannusten säästämisestä. Sehän oli poliittinen päätös, että kaikki rahoitusmarkkinoita valvovat virastot jaetaan kolmeen tärkeään finanssikaupunkiin, Lontooseen, Pariisiin ja Frankfurtiin. Ja minä olisin valmis lyömään vetoa siitä, että loppujen lopuksi pankkivirasto ei sulauteta, ei sitä ei sulauteta olemassa oleviin virastoihin, näin kahteen virastoon, vaan se siirretään jonnekin, jonnekin toiseen eurooppalaisen kaupunkiin, koska neuvosto niin haluaa. Meidän on pidettävä mielessä, että kun lähdemme budjettineuvotteluihin, kun sitten monet esittävät argumentteja juuri näistä virastoista, miten niistä pitäisi taas säästää, niin pitäisi pitää juuri tämän mielessä. Minä olen sitä mieltä, että virkojen varantokonsepti oli hyvin vaikea idea. Olen samaa mieltä tästä arviosta, että monet virastot, siis taustanahan tälle 5 prosentin henkilöstöleikkaukselle oli, se, joka siis pätee kaikkiin EU-toimielimiin näissä nykyisissä rahoituskehyksissä. Komissio kuitenkin, kuitenkin sanoi, että jokaisen viraston yksilöllisesti on saatava 5 prosenttia aikaiseksi. Ja samalla kuitenkin tietyissä virastoissa työtaakka kasvoi ja siellä, niissä virkoja lisättiin. Eli tällä niin sanotulla virkojen varannolla yritettiin siirtää virkoja ja tämä johti tähän miinus 10 prosentin leikkaukseen, josta pääjohtaja puhui. Minähän olen pysyvä esittelijä ja olen kuullut viime vuosina moniltakin virastoilta, että, he ovat toimi, että siellä ollaan toimintakyvyn rajoilla. Onneksi neuvostokin hiljalleen on tämän hyväksynyt tai ymmärtänyt. Usein on siellä on oltu neuvostossa yllättyneitä siitä, että niin ei meillä ole mitään toista tulkkitiimiä teille tarjota toista istuntoa vast- varten. Eli neuvostossakin ollaan ymmärretty, että ei voida aina vain leikata ja leikata ja odottaa, että palvelu pysyy samalla tasolla. Keskustelussa komission jäsen Oettingerin kanssa olen painottanut tätä ja aion tehdä niin aina uudelleenkin. Kollegoidenkin pitäisi tähän kiinnittää huomiota. Nimittäin vuoden 2018 on oltava viimeinen vuosi, jolloin virkojen varantoja käytetään. Nimittäin silloin nämä viisi vuotta ovat kuluneet ja meidän ei pitäisi ryhtyä tällaisiin toimiin enää uudelleen. No, me voimme tiettyjä ongelmia helpottaa sillä, että määräaikaisella sopimuksella tuemme virastoja ja tuen myös tätä ehdotusta harkita sitä, minkälaisia lisätuloja virastot mahdollisesti voisivat saada. Me puhumme muutaman päivän päästä näistä tästä asetuksesta, ESA-asetuksesta. Ja tietenkin, tietenkin on vaikea ymmärtää, että miksi tämmöinen virasto, joka tarjoaa palveluita jäsenvaltioita, miksi se ei saisi periä näistä palveluista sitten maksuja. Siksi minun mielestäni on hyvin tärkeää ja menneisyydessä olen tätä myös yrittänyt tuoda esille. Nimittäin sellainen taho, jo, jolta kolmas osapuoli, esimerkiksi elinkeinoelämä tai jo, siis virasto, jolle joku kolmas osapuoli maksaa maksuja, niin eihän näitä tällaisia vi, tällaisen viraston virkoja pitäisi voida leikata, sillä nämä virastot tuottavat palveluita kolmasille osapuolille ja näitä virastoja rahoitetaan maksuilla – Mielestäni se on oikein järkevä menettelytapa. Hieman huolenaiheita minulla on sen suhteen, miten pääjohtaja ol, miten tämä suorituskyvyn mittaaminen tapahtui. Komissiohan on aloittanut EASassa, Kölnissä tämmöisen pilottihankkeen ja me kyllä tarkastelemme sitä tarkkaan ja se on hyvä hanke, mutta kun käymme kolmikantaneuvotteluita neuvoston kanssa, niin siellä tulee kovaa vastariita vastaan. No ehkä en ymmärrä tätä aivan täysin, mutta minä en ole kyllä kuullut tälle mitään, tälle vastarinnalle mitään hyviä perusteluita. Mielestäni menettelytapa on järkevä, sillä budjetin joka alueella puhumme siitä, konsepteista, jonka Georgia, Georgia, komission entinen jäsen Georgieva otti käyttöön, nimittäin tuloksiin perustuva budjetti, mutta miksi sitä ei sitten voitaisi soveltaa myös virastoihin, miksi se ei voisi, miksi se voisi toimia niiden kohdalla. Eli meidän on yritettävä nyt saada neuvoston vastarinta murtumaan. Minä autan siinä mielelläni. On hienoa, että herra pääjohtaja on täällä tänään. Hienoa, että voimme käydä tätä keskustelua virastojen ongelmista yhdessä. Kiitos. Nyt voimme aloittaa keskustelun kollegoiden kesken. Kaikki vaikuttavat olevan samaa mieltä. Vaikuttaa vuosi vuodelta siltä, että aina toistetaan samat asiat. se meidän pitäisi saada myös konkreettisia toimia aikaisemmin. Monti-työryhmä ei käsitellyt virastojen omia varoja, mutta, mutta olemmeko me puhuneet siitä, mit, mitkä virastot ottavat maksuja palveluistaan? Näin voisimme hieman ehkä helpottaa EUn talousarvion tilannetta ja luoda lisävirkoja. Ja sitten tietysti on tietty suhde olemassa kansallisten virastojen ja EU-virastojen välillä. Ja saattaa tässäkin tällaista kansallista egoismia nähtävissä, ettei luoda todellista Eurooppaa. No, tässä herra Geyer sanoi, että yhä use, on paljon enemmän kaupunkeja, jotka hakevat EU-virastoja kuin olympialaisia. No, e, näitä olympialaisia ne ei rahoiteta EU-talousarviosta. Rova Toma. Niin, kiitoksia. Olen ehkä vähän eri mieltä. En ole omalta osaltani ollenkaan vakuuttunut siitä, että tällaisten maksujen ö, käyttöönotto olisi hyvä idea virastoissa – kansallisissa virastoissa. Olen nähnyt, millaisia seurauksia tällä oli. Yhtäältä virastot yhtäkkiä muuttivatkin tehtäviään ja siirtyivät sen tyyppiseen tehtäviin, jotka olivat niille kannattavia. Ja jättivät syrjään sitten tehtävät, jotka eivät olleet niin tuottoisia. Tämän tyyppisillä maksuilla voi olla myös eturistiriita-ongelmia, eikä niitä kannata aliarvioida. Minä olen kyllä hyvin, hyvin epäluuloinen tässä asiassa. Olisi todistettava se, että ei mitään tällaista tehtävien mm, eh, siirtymistä toiseen suuntaan tai eturistiriitoja voisi tulla tässä ja niin, että virastojen varsinainen tehtävä eh, siitä häirintyisi. Mutta jos ei maksuja nosteta, niin silti saattaa olla eturistiriitoja. Olen yhtä mieltä, mutta riskit tästä suurentuvat. Fernandes. Kiitos puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että virastojen näkyvyyden pitäisi olla ihan erilainen, ottaen huomioon, mitä virastot tekevät. EU-kansalaiset tai jopa päätösten tekijät tiedostavat virastojen olemassaolon vasta silloin, kun lähdetään puhumaan virastojen siirtämisestä, kuten Brexitin yhteydessä. Näkyvyys olisi tärkeää myös virastoille itselleen. Toiseksi. Näiden kahden viraston siirtäminen tai jopa näiden virastojen olemassaoloa. Pitäisi saada vaikuttamaan alueelliseen ja sosiaaliseen kohesioon, joten virastot pitäisi jakaa reilusti EUn alueelle. Ei ole mitään järkeä siinä, että yksittäisessä kaupungissa on vaikka kaksi virastoa. Ja kolmanneksi leikkauksista. jotain huomioon toimivalta ja kiista siinä, että vaaditaan 5 prosentin leikkauksia, mutta samalla vaaditaan virastoilta useamman tehtävän täytäntöönpanemista, niin kysymys kai nyt kuuluu. Onko niin, että nämä leikkaukset itse asiassa aiheuttavat lisäkustannuksia lopulta. Eli lopulta ehkä maksetaan asioista enemmän. On siinä tietyt seurannaisvaikutukset, ettei täytetä tiettyjä minimivaatimuksia. Joten meidän on ymmärrettävä, minkälainen vaikutus näillä ilmeisen suosituilla 5 prosentin leikkauksilla on. Ja sitten tulosperusteinen budjetointi lopuksi. Mehän olemme sen puolesta puhujia, mutta sen täytäntöön paneminen on aina hankalaa EU-budjetin osalta. Pohdin sitä, onkohan tämä tarve ja tavoite keskittyä tuloksiin. Kai niin, että tämä on ollut tehokas toimintatapa ja onko sitä täytäntöön pantu? Hyvää koordinointia kansallisten virastojen kanssa varmasti, mutta lisäksi tarvitaan koordinointia virastojen kesken. Kiitos. Kiitos. Kuka muu haluaisi puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Olen aivan samaa mieltä herra Fernandesin ja puheenjohtajan kanssa. Kiitos pääjohtajalle myös tästä alustuksesta. Tiedän, että meillä on pääongelmana se, että olemme luoneet virasta ja nyt meillä on talousarvio, joka pienenee edelleen vuoden 2020 jälkeen ja meidän on katettava kaikki kustannukset, sillä jos jatkamme tätä jatkuvaa henkilöstön leikkausta, niin kysymys kuuluu, tarvitsemmeko todella virastoja tai mitä virastoja tarvitsemme, mitä emme. Kaksi vastausta ovat loogisia. Toinen olisi se, että löydetään toinen rahoituslähde talousarvion ulkopuolelta, siellä talousarviossa ei sinällään ei ole tarpeeksi rahoitusvaraa, mutta olen samaa mieltä siitä, että mm, no voimme No, periä maksuja elinkeinoelämältä ja kansalaisilta ja muilta käyttäjiltä. Ja mm, näin maksujen suhteen voisimme kysyä esimerkiksi elinkeinoelämältä tietyiltä aloilta, jotka todella, todella ö, käyttävät viraston palveluja. Ehkä voisimme kysyä näiltä aloilta, tarvitsevatko ne todella virastoja, ja jos ne todella tarvitsevat sitä, ehkä ne ovat varmiita maksamaan maksuja. Silloin voisi ottaa maksut käyttöön. Ei siis välttämättä pitäisi pakolla ottaa näitä maksuja käyttöön. Se ei olisi hyvä, se olisi hyvä tapa, mutta jos lähdetään ruohonjuuritasolta, se olisi hyvä ratkaisu. Ja ehkä yksi mahdollisuus olisi, että yhdistämme tiettyjä virastoja, jotta nämä horisontaaliset toimintakulut olisivat pienemmät. Ehkä näin voisimme järjestellä toimintaa siis uudella tavalla. Kiitos. Meillähän oli täällä Kreikassa olevaa virastoa koskeva kysymys. Sen on kaksi paikkaa, eikä mitään oikeutusta tälle. Onko tämä tilanne muuttunut? Onko siellä ihmisiä, jotka tekevät päätöksiä? Vai onko niin, että joka vuosi vain toteamme tämän ja valittelemme asiaa? Olette meidän vastuunamme olisi siis saada vähän tilanne muuttumaan ja havaita, mitkä ovat niitä virastoja, jotka niin nyt vaikka ilma, ilmailuturvallisuuden kannalta ei ole, kyllä on tärkeää, että virastot voivat toimia nopeasti. Kyllähän tämä on lentokoneen rakentajien, rakentajienkin etu, mutta kyllähän sitten on, niiden olisi myös osallistuttava virastojen raho, rahoitukseen. Minkä Niin tässähän on myös kahden turvallisuusalan viraston fuusioitumisasia. Poliisien koulutus vai mikä se nyt olikaan? Missä siellä mennään? Yeah, this is, äh, eine good... Niin, ihan hyvä kysymys. Voisin antaa tämän neuvoston eteenpäin, mutta Ilman, että nyt haluaisin arvon kollegoita kritisoida, niin samassa keskustelussa kymmenessä minuutissa keskustellaan kahdesta ristiriitaisesta periaatteesta. Yksi on se, että jaetaan reilusti kautta Euroopan unionin, ja toinen on toimipaikkojen yhdistäminen. No, näin voidaan tehdä, mutta nämä asiat ovat ristiriidassa. Meillä on kaksi tilannetta, joissa Euroopan unionin virastoilla on ikään kuin kaksi toimipaikkaa. Ja joskus jäsenvaltiot päättävät, kun päättävät, missä viraston toimipaikka on, niin ne eivät aina toimi ihan järkevästi. Euroopan virasta. Länsiannissa, mutta koska sinne on niin hankala päästä, niin Lillessä on myös toimipaikka, jotta vierailijoiden ei enää tarvitse lähteä sieltä asemalta. No se niin. No, kuinka fiksua tämä on? Kuinka älykästä? Että virasto sijoitetaan mahdollisimman hankalasti saavutettavaan osoitteeseen, niin minä voisin esittää tämän kysymyksen. Sama ongelma. Kreikan viraston osalta Raklionin päätoimipaikka, mutta siellä kukaan ei oikein halua töitä tehdä, koska sinne on hyvin hankala päästä, hankalampi kuin Ateenaan. Ja lisäksi sieltä puuttuu infrastruktuuria. Eli oikeastaan varsinainen toimipaikka on ollut jo pitkään Ateena. En ole tämän kokouksen valmisteluissa selvittänyt, miten pitkälle näissä valmisteluissa on päästy, mutta kun pääjohtaja viimeksi meillä kävi, hän tuntui olevan hyvin optimistinen siitä, että Kreikan hallituksen kanssa päästään sopuun siitä, että virasto siirtyy Ateenaan kokonaan. Silloin keskityttäisiin sinne. Ja kaikki ne, jotka argumentoivat sen puolesta, että me haluaisimme mielellämme oikeudenmukaisen virastojen jaon kautta Euroopan unionin, niin en minä sinä sitä periaatetta vastusta. Tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä, että seuraava virasto – aivan riippumatta siitä, mistä se on vastuussa. Olisi sitten Zagrebissa tai jossain muualla Kroatiassa, koska käsittääkseni kyseessä on ainoa jäsenvaltio, jolla ei vielä virastoa ole. Mutta edessä saattaisi olla jälleen sellainen kiinnostava tilanne, että oikeastaan olisi järkevää, kuten kansainvälisen poliisiviraston osalta, joka muuten myös toimi hankalasti saavutettavassa paikassa yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ei niin, että mennään sitten Haagin, missä kaikki muut samantyyppiset tahot toimivat. Näin varmasti vipuvaikutusta olisi syntynyt ja olisi voitu ehkä yhdistelläkin tiettyjä virastoja. Ei vaan sitten Budapestin. Ja kaikki pohtivat varmasti, miten Budapest on niin keskeinen kaupunki poliisiyhteistyössä. Voisin varmasti esittää viisi argumentteja siksi, siihen, miksi Budapest on juuri oikea paikka tälle virastolle vähän näin ironisesti esitettynä. Eli meidän pitää keskustella siitä, mitä periaatetta tässä oikein noudatetaan. Muistuttaisin vähän eilisestä keskustelusta. Eilen keskusteltiin toisessa kysymyksessä siitä, että samaa tässä kysymyksessä ei voida ajaa kahta periaatetta, ei voida sanoa Zagreb ehdottomasti seuraavaksi, koska sinnekin kuuluu virasto, ja samanaikaisesti sanoa, että oikeastaan pitäisi järkevämmin sijoitella virastot jonkin järkevämpään paikkaan. Onneksi, niin sanoakseni, tämä kysymys on neuvoston käsissä, ja minähän olen jo vedonlyönnistä täällä puhunut, mutta virastojen sijaintipaikka on sellainen kysymys, jossa päätöksiä tuskin tehdään järkevästi ja ajatellaan rahan säästämistä. Tämä koskee myös virastojen yhdistämistä, sulauttamista. Minä olen puhunut erittäin monen viraston kanssa. Ja virastot argumentoivat aina asemansa puolesta. Jos työtä ei enää tarvitse siellä tehdä, se voitaisiin tehdä – paljon paremmin, niin kyllä virastotkin voivat ymmärtää, että sulautumat ovat ihan järkeviä. Mutta sitten joudutaan luopumaan jostain toimipaikasta ja egoistinen tämä parlamenttikin on siinä mielessä. Me puhuimme perusperiaatteista kaikkien virastojen osalta työllisyyspolitiikassa ja rohkenin kysyä kollegoilta, voitaisiinko ehkä keskustella synergiaeduista. Olisikohan se mahdollista? Yksimielinen vastaus. Älä vaan koske minun virastoni. Eli ihan parlamentin valiokunnista lähdetään liikkeelle. Usein tehdään hyvin läheistä yhteistyötä virastojen kanssa. Tässä on kyse omasta poliittisesta yhteydestä. Ymmärrän, että tämä on hyvä asia virastojen osalta, koska Virasto arvostetaan kovasti, kun valiokunnat tekevät läheistä yhteistyötä niiden kanssa, mutta tämä tietenkin estää sen, että voidaan puhua sulattamisesta ja synergiaetujen saamisesta. Ja sitten näistä maksuista vielä lopuksi. Minun mielestäni vähemmän ideologinen keskustelu olisi tässähän paikallaan. Maksut ainakin omassa maassani ovat hallinnollisia maksuja, liittyvät julkisiin palveluihin. Tämä on ihan tavallista, jos haluaa vaikka mennä naimisiin Saksassa, niin joutuu heti jotain maksamaan. En tiedä, miten Euroopan unionissa toisaalla, mutta meillä ainakin on näin. Ja kun puhutaan elinkeinoelämän edustajien kanssa, eivät koskaan sano, että tämä olisi jotenkin mahdotonta, vaan sanotaan, että no se riippuu vain siitä, mitä tällä maksulla saa. Lentoliikenne Euroopassa on sanonut, että edustaja Kajer, jos meksojen kautta EASAan saadaan enemmän henkilöstöä, jotta päästään nopeammin kansainvälisille markkinoille, koska saadaan sertifikaatit nopeammin, niin silloin maksamme näitä maksuja oikein mielellämme. Eli ei tarvitse sanoa, että tuossa sosiaalidemokraatti nyt haluaa elinkeinoelämältä maksuja, minun pitää eri puolueen edustajana vastustaa näitä maksuja tässä todellakin on kyse siitä, mitä elinkeinoelämä saa näillä maksuilla. Se on tärkeää, kun pohditaan, ovatko nämä maksut paikallaan vai ei. Ja se saataisiinko virastoihin enemmän henkilöstöä, jotta voitaisiin hoitaa tehtävät, joita elinkeinoelämä toivoo. Oli ihan järkevä kanta. Isabel on tietenkin myös oikeassa. Tämä ei saa johtaa siihen, että muut tärkeät työsarat virastossa jäävät hoitamatta. Ja eturistiriita kysymys on pidettävä selkeästi mielessä, mutta valvontamekanismit, jotka ovat meillä jo käytössä, mielestäni turvaavat tämän asian jo melko hyvin. Budjettivaliokunnassa keskustellaan sitten siitä, että kuormitettaisiin vähemmän eu budjetti, jos se olisi näiden maksujen kautta mahdollista, niin miksi ei. Tästä varmasti tulee hyvin kiinnostavia keskusteluja d ryhmässä koskien näitä maksuja. Herra Fernandes. President, en Kiitos, puheenjohtaja. No minä en ole aivan samaa mieltä tästä analyysistä. Mielestäni tämä virastojen hajauttaminen on tärkeä periaate maantieteellisesti, sillä se edistää alueellista yhdentymistä ja meidän pitäisi tätä hyvää periaatetta myös noudattaa, jos haluamme keskittää kaiken tällä argumentilla, että no näissä paikoissa kaikki on jo tarjolla, niin silloin loppujen lopuksi päädytään siihen, että kaikki virastot päätyvät Brysseliin. En tiedä, olisiko se edes mahdollista, mutta se olisi nämä lopullinen johtopäätös. Liikenne ja muut yhteydet toimisivat hyvin ja EKPkin voisi sitten hyvin tulla tänne Brysseliin. No, en tiedä, että voisitteko te hyväksyä esimerkiksi saksalaisena sitä, että EKP siirrettäisiin Brysseliin säästösyystä. Siis siitä syystä, että kaikki toimielimet ovat jo Brysselissä. No minä nyt hieman kärjestän tätä, mutta Tämä on tavallaan se logiikka, jota seurattaisiin, kun puhutaan esimerkiksi liikenneyhteyksistä. No sitten kaikki pitäisi keskittää yhteen kaupungin. No voitaisiin valita tuoksi kaupungiksi myös eh, pohjois portugilainen kotikaupunki, niin kyllä sinne TCV-junatkin eh, menevät. Ei ole loogista siis sanoa, että no tuo, tuossa tai tuossa kaupungissa on jo kaikki valmiiksi, niin sitten laitetaan sinne loputkin virastot ja sitten puhutaan siitä, että ei ole näitä korkeanopeusjunia, että sitten, sitten pitäisi valita juuri Lille. Olen pahoillani, mutta mielestäni tämä maantieteellinen hajauttaminen on pyhä periaate, jota meidän pitäisi edelleen puolustaa. Ce qui est bien, c'est que le, niin, no, tässä keskustelussa on vähän tällaista lämmittelyä ensin ja nyt kyllä tuntuu siltä, että kohta päästään lentoon. Edustaja Toma. No todellakin. Minäkin olen vähän tässä kapinan mielellä tänä aamuna. Puheenjohtaja, täällä on todella sellaisia asioita, jotka mm, läpäisevät poliittiset ryhmät ja Usein ne johtuvat ihan vaan yksinkertaisesti maantiedosta. Minä olen kotoisin syrjäiseltä alueelta maasta, joka on hyvin keskitetty. Ja tiedän kyllä, mitä tällainen keskittäminen maksaa. Tietyt alueet siinä hylätään. Sitten täällä on Jens, joka tulee maasta, jota ei ole keskitetty, joten hän ei, hän ei ymmärrä, millaisia vaikutuksia sillä voi olla pahimmillaan. Tässä nyt ollaan laskeskelemassa, millaisia kustannuksia vähän näin anekdoottisella tasolla tulisi virastojen siirtämisestä, mutta mehän emme tiedä, millaisia maksuja tulee siitä, että alueellista kohesiota ei enää ole ja että hylättäisiin kokonaan tietyt alueet. Ei tämä ole järkevä tapa pohtia tätä. Jose oli tästä sanoikin, että Tämä alueellinen jako, tasapainoinen alueellinen jako on tärkeä periaate. Minun mielestäni siitä on todella pidettävä kiinni virastojen osalta. Sen sijaan, Jenski tästä aivan oikein jo sanoikin, voisi pohtia sitä, kuinka järkeviä tietyt tehtäviä, tehtävät ovat. Ehkä olisi alueita, joilla, jotka olisivat sopivia tietyn tyyppisille virastoille. Mutta tämä tasapainon jako on hyvin tärkeä, koska muuten käy niin, että kaikki keskittyy Brysseliin. No jotkut olisivat tästä oikein tyytyväisiä. No ei kylläkään, kun palkat ovat hyvin korkeita. Kannattaa mennä sinne, missä on alhainen palkkataso. Niin toisaalta äh, elinkustannuksetkaan eivät vastaa Brysselin tasoa. No, muualla joten ei tämä nyt ole kovin hyvä viittaus tässä. Haluaisin vielä palata näihin maksuihin. Minulla ei ole mitenkään ideologinen kanta tähän asiaan, vaan ihan käytännönläheinen. Puheenjohtaja tätä korostikin jo. Meillähän on jo sellaisia virastoja, jossa eturistiriidat ovat äh, aika vakavia. Jos tähän lisätään vielä nämä maksut, kun tässähän, tämähän toimii ihan loogisesti, olen sen nähnytkin jo aikaisemmin. Jos verostolle sanotaan, että, voit, että voitte siellä kerätä maksuja tietyistä palveluista, niin on aivan luonnollista. ettei tässä ole mitään, mitään pahaa tahtoa viraston puolelta mukana, vaan aivan luonnollisesti pikkuhiljaa virasto ryhtyy lisäämään niitä tehtäviä, jotka ovat tuottoisia ja joista virasto saa varainhoidollista riippumatta, ja pikkuhiljaa jää sitten syrjään muut palvelut. Kyllä se näin on. Esimerkiksi pankkivirasto, äh, saako se maksuja? Käyttääkö ne saa? Olin juuri pääsemässä tähän. Kyllä meidän pitää toimia tässä hyvin varovaisesti, koska tämä on aivan mekaanista. Jos tällaista äh, resurssiriippumattomuutta annetaan virastolle, niin tehtävät se on tuotava tuohon suuntaan. Sitten on tietenkin sellaisia maksuja, joilla ei tule olemaan vaikutusta virastojen, viraston toimintaan. Sanon vain, että meidän on tämän toiminnan kanssa oltava hyvin varovaisia. Tämä on keskustelu, jossa siis päästään eteenpäin kannoissa. Herra Stehovski seuraavaksi. Pane předsedo, za udělení slova, vážení kolegové. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Arvon kollegat, kiittäisin tästä keskustelusta. Mm, minua vähän nauratti tämä, mutta en naura tietenkään teille. Minä olen käynyt hyvin monissa virastoissa, 18, ja ennen kuin loppu olen käynyt 20, ja jokainen virasto on ihan erilainen. Eilen kävin Tessalonikissa sedefopin tutustumassa. Sedefop huolehtii koulutuksesta, jatkokoulutuksesta. Enkä voi oikein kuvitella, Miten tällainen virasto voisi jotenkin vaatia joltakulta jotain maksuja? Tämän viraston tehtävä on lähinnä analysoida ja koordinoida. Siellä työstetään asiakirjoja, jotka liittyvät työllisyyskysymyksiin. Samalla ihmisten koulutuksen ja jatkotäydennyskoulutuksen. Ja entä Europol? Mistä haluttaisiin maksua, vaikka pitäisikö maksaa aina, kun joku rikollinen jää kiinni. Sama koskee monia muitakin virastoja. On monia sellaisia virastoja, jotka eivät koskaan pysty keräämään tällaisia maksuja. Kuitenkin heidän työtehtävänsä on tärkeä EASasta. EASA ei voi itse keksiä tehtäviään vaan sillä on hyvin selkeästi määritelty tehtävä. Se on hyvin tärkeä. Se toimii Kölnissä, valvoo lentoliikenneturvallisuutta. Tällä virastolla on niin paljon tehtäviä, vaikka olisi sata ihmistä enemmän siellä töissä, niin töitä riittäisi. Mutta sitten meillä on asetus, joka vaatii prosentin henkilöstöleikkausta vuosittain. Ja näin esimerkiksi Kölnin virasto on aivan valtavan suhteettoman työtaakan alla. Europolista puhumme täällä pari viikkoa sitten. Viime vuonna lupasimme Europolille, että Europol saa 70 vai oliko se 80 työntekijää lisää, koska olemme sitä mieltä, että Europol tänä päivänä ei toimi ainoastaan Euroopassa. Sieltä on matkustettava Syyriaan, Libyaan, Turkkiin. Siellä on yhteyshenkilöitä. Ja mitä järkeä on, että yksi virkamies on naakissa, jos ei ole mahdollisuutta saada yhteyksiä muualle, myös Euroopan ulkopuolelle, kun puhutaan otsakkeesta kolmea lisävaroista. Me emme saa lähteä leikkaamaan Europolista. Aivan päinvastoin. Entä Eurojust? Miksi Eurojustin osaltakin lähdetään säästötoimiin? Eurojusthan on valtavan hyvin toimiva virasto, joka tekee loistotyötä. Näin pääsen oikeastaan puheenvuoron loppuun. Miltä näyttää virastojen tulevaisuus? Eilen, kuten sanoin, kävin Tessalonikissa Sedefopissa. Siellä on nyt 91 virkaa ja mielestäni on lähes naurettavaa puhua leikkauksista, kun tämä virasto tekee hyvää työtä kaikkien EU-jäsenvaltioiden eteen. Me tarvitsemme näitä analyysejä, mutta emme kuitenkaan saa annettua riittävästi sinne virkoja, jotta nämä tehtävät voidaan kunnolla täyttää. Euroopassa esimerkiksi on sieltä tullut aloite. Ja sitten Europol ja mahdollinen keskittäminen. En todellakaan halua tuota. Kun Tsekin tasavalta tuli EUn jäseneksi, sanottiin, että monet virastot lännestä vähitellen askel askeleelta siirretään itään. Ja tänä päivänä lähdetään puhumaan kahdesta luontoista muuttavasta virastosta ja puhutaan siitä, että ehkä ne siirrettäisiin Saksan tai Ranskan. Miten paljon virastoja on Slovakiassa tai Romaniassa? Ei yhtään. Päätän puheenvuoroni ihan pian puheenjohtaja, ihan viimeinen seikka. <clears throat> Virastot voivat kyllä säästää paljon rahaa, mutta meidän pitää kuitenkin huolehtia siitä, että virastojen työ koordinoidaan myös hyvin. Näin voidaan ehkä säästää. Kiitos. Haluaisin pyytää tätä puhumaan lyhyesti, sillä keskustelu on nyt jo kestänyt kauemmin kuin oli suunniteltu. Edustaja Prevel. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin minusta on hienoa, että viime aikoina yhä useammin olemme käyneet tällaisia perustavanlaatuisia keskusteluita erityisestä aiheesta. Minusta se on hyvä merkki. Haluaisin tehdä pienen yhteenvedon. Olen hieman neuvoton suoraan sanottuna, kun kuulen, että toisaalta täällä puhutaan, täällä puhutaan siitä, että EUn e-, organisaatiokysymykset asetettaisiin kohesiopolitiikan alaisuuteen. Mehän tarvitsemme tiettyjä organisaatioja, niin sitten pitää miettiä, miettiä, miten isoja niiden pitäisi olla ja missä niiden toimipaikka pitäisi olla. Ja sitten jos halutaan tukea tiettyjä alueita, niin kyllä siinä on hyvät syynsä, mutta sillä taas ei ole kysymy- tekemistä sen kysymyksen kanssa, missä EUn organisaatiot toimielimet olisivat. Ja kyllä minun mielestäni, jos nämä kaksi aihetta yhdistetään, niin lähdetään väärälle tielle. Ja tämä keskustelu osoittaa mikä dilemmamme on. Ja siksi tässä nyt lähtisin hieman laajemminkin tätä katselemaan. Meidän pitäisi kysyä itseltämme, haluammeko tätä yhä yhdentyneempää unionina, haluammeko enemmän valtuuksia, enemmän valtuuksia. Se tarkoittaisi myös sitä, että tarvitsemme enemmän henkilöstöä ja enemmän virastoja. Ja tämä, tämä keskustelu juuri osoittaa ongelmat. Me emme ole EU:ssa niin pitkällä, että harmonisesti ja organisaation kannalta saisimme tämän aikaiseksi. Ja siksi minä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi ensiksi katsoa, mitä EU voi hoitaa hyvin, mitä se voi hoitaa paremmin kuin yksittäiset jäsenvaltiot. Tässä olisi monia tehtäviä kyllä nähtävissä, mutta sen ei pidä hoitaa kaikkea. Tämä mielestäni olisi oikea lähestymistapa, jotta saisimme virtaviivaisen, tehokkaan järjestelyn tai organisaation aikaiseksi. Minä tuen kollega Geijeriä nimenomaisesti. Toivottavasti häntä ei omassa poliittisessa ryhmässä painosta liikaa. No tässä nähdään, minkälaisia lähentymisiä täällä tapahtuu Euroopan eri edustajien välillä. Ja tänne toivotan nyt bretanialaisen vierailijaryhmän toivot, tervetulleeksi Rova Toma on tutsunut heidät tänne. Rova Tomahan edustaa myös Britanniaa. Seuraavaksi kollega Vaughan. Yeah, uh, thank you, Chair. Um, in terms... Niin, kiitos puheenjohtaja. Maantieteellinen virastojen sijainti. Täysin ymmärrän ja hyväksyn, että EMAN esimerkiksi on yhdistyneestä kuningaskunnasta lähdettävä ja ja kuka tahansa sen saa, niin se on hieno asia. 800 työntekijää, valtava määrä vierailijoita päivittäin. Eli varmasti vähän kiistaakin käydään siitä, kuka lääkeviraston saa. Ja toivotan onnea menestystä kaikille hakijoille, koska tämä on taloudellisesti hieno asia. Ymmärrän, että viraston on yhdistyneestä kuningaskunnasta lähdettävä. Viraston rahoituksesta. Vähän aikaa sitten budjetin valvontavaliokunnassa järjestettiin työpaja tästä aiheesta. Katsottiin eri rahoitusmalleja. Täysin tuetut rahoitetut virastot ja itse itsensä rahoittavat ja sitten tällaiset sekamuodot. Kaikki voit varmasti todeta, että yhtä ainoa toimivaa mallia ei ole. Tiedän, että kollegat haluavat suhtautua vähän skeptisesti, mutta kyllä jotkut virastot pystyvät keräämään enemmän rahaa ja voivat näin tehdä paljon enemmän, koska heillä on rahoitusta enemmän. Ja näin tarjota palveluita kansalaisille. Kyllä siihen liittyy etuja siis, mutta haitat ovat tietenkin ne, että on huolehdittava rahoituksen avoimuudesta. Otetaan huomioon työntekijöiden asema asiantuntijoiden, jotka siellä työtä tekevät. Jos katsotaan sitä, mitä ylijäämälle tapahtuu joidenkin virastojen osalta – mihin se lopulta päätyy, sitä pitäisi tutkia. Mutta näistä kysymyksistä voidaan varmasti päästä eteenpäin, eikä pitäisi sulkea pois mielestäni mitään rahoitusmallia. Jokaista virastoa pitäisi katsoa yksittäisenä virastona ja katsoa, että löydetään paras rahoitusmalli sekä virastoille että kansalaisille. Merci. Kiitos, edustaja Vuon. Ehkä komissio voisi, nyt kun olemme keskustelleet näin paljon, hieman myöskin kommentoida. Minulla on sellainen vaikutelma, minä nyt kolmannen kerran olen puheenjohtajan tällaisessa virastokeskustelussa, minulla on sellainen vaikutelma, että komissio ei ole onnistunut tekemään päätöksiä tai saamaan päätöksiä aikaiseksi. Miten, mistä johtuu, että ei tehdä päätöks, mi, eh, mi, miksi ei tehdä päätöksiä sellaisista ratkaisuista, jotka voisivat on ratkaista nämä ongelmat. Voisiko komissio tätä ehkä kommentoida? Um, Kiitoksia puheenjohtaja. No ehkäpä ensiksi antaisin vähän lukuja. Tämän valiokunnan jäsenet löytävät nämä luvut myös tuolta talousarvion luonnoksesta 2018. Olen yhtä mieltä ja komissaarikin on sanonut, että 2018 on viimeinen vuosi, kun näitä henkilökunnan leikkauksia tehdään, eiköhän tämä ole selvä asia. Ehdotuksessa on mm, talousarvioluonnoksessa 2018 komissio ehdot, teki ehdotuksen, jolla saatetaan valmiiksi tämän, nämä henkilökunnan vähennykset kaikissa virastoissa. Komissaarimme on sanonut hyvin selvästi, että tähän tämä päättyy, emmekä enää jatka henkilökunnan leikkauksilla vuoden 2018 jälkeen. Kuinka tähän ja näihin vähennyksiin sitten päästään? 254 oli tarkoitus vähentää henkilökuntaa kaikista virastosta yhteensä viiden vuoden aikana toden, toden, todellisuudessa olemme 706 paikkaa ja yli päässeet tämän tämän 5 prosentin vähennyksen sijaan itse asiassa lisäystä on tullut 7,5 prosenttia. No tähän on kyllä hyvät syyt. Ensinnäkin on selvää, että maahanmuuttokriisi on vaikuttanut tilanteeseen. Viiden vuoden aikana olemme ehdottaneet, että että 522 uutta virkaa on otettu virastoihin lähinnä Frontexiin, 233 ja EAS on myös 256, kuten muuhun virastoon myös turvallisuuspuolella. Budjettiviranomaiset komission ehdotuksesta ovat hyväksyneet 91 uutta paikkaa alkuperäisen Äh, henkilöstöleikkauksen päälle. Nämä koskevat lähinnä ainoastaan Europolia. Sitten kolmas osa koskee näitä pilotti, pilottiprojekteja EASan osalta. On siellä testaamme, missä määrin on mahdollista antaa henkilökunnan kehityksen riippua työtaakasta. Tämä pilottihanke on kesken ja sitä sitten arvioidaan mm, virastoja koskevassa toimielinten välisessä työryhmässä toistaiseksi EASassa on 36 paikkaa on tullut enemmän kuin alun perin oli tavoitteena. Sitten vielä lopuksi, miksi nämä tavoitteet ovat näin erilaisia, se liittyy budjetti viranomaisen sovittelussa hyväksymät hyväksymistä näistä täydennyksistä, jotka koskevat aikaisempia vuosia. Kaiken kaikkiaan 56 virkaa on tullut tätä kautta. Tietenkin meillä ei ole vielä lukuja ensi vuoden tilanteelta. Virastojen edustaja täällä mainitsi useita lukuja. On totta, että monissa virastoissa alennuksia ja leikkauksia on ollut enemmän kuin 5 prosentilla. 12 virastossa täsmällisesti siellä on ollut 10 prosentin leikkauksia. Ja lisäksi kahdessa virastossa vielä näiden lisäksi saavutettiin ei 10 prosenttia, mikä ei ollut tavoitekaan, mutta 5 prosenttia saavutettiin. Eli 32 virastosta 14 saavutettiin 5 prosentin alennus muissa virastoissa hyvin sy- hyvistä syistä johtuen henkilökuntaa on joko lisätty tai vähennetty vähemmän kuin tuo miinus 5 prosenttia. Sitten näistä virastoista, jotka saavat rahoitusta maksuista, näitä on nyt tällä hetkellä kahdeksan, jotka saavat rahoituksensa joko osittain eh, maksuista, EKA, EASA ja lääkevirasto. Nämä saavat osittain tulonsa maksuista. Tämän lisäksi on kaksi täysin maksuilla rahoitettua alikanteen ja kasvi monimuotoisuusvirasto ja sitten kolme sääntelyvirasto ja 60 prosenttia tulee maksuosuuksista, 40 prosenttia rahoituksesta tulee sitten eu talousarviosta. Tarkoituksena on korvata nämä kansalliset maksuosuudet tulevaisuudessa teollisuuden maksuosuuksilla. Mitä sitten tulee virastojen maksujen keräämisen mahdollisuuksien lisäämisen. Tämän toki vaihtoehtoista on tutkittu myös toimielinten välisessä työryhmässä. Edustaja Geyer täällä puhui sen puolesta. Tietenkin meillä on myös vastuuta teollisuuden puoleen, niin ettei hallinnollisia kustannuksia päästäisi pullistumaan että meidän on kyllä tarkkaan seurattava maksujen kehitystä niin, että mitään liiallista taakkaa muodostu tästä teollisuudelle. Mutta kaiken kaikkiaan tähän mennessä näyttää siltä, että järjestelmä toimii aika hyvin. Lopuksi voisin vielä kommentoida virastojen toimipaikkojen sijaintia. Tässä valiokunnassa jäsenet ovat ottaneet esille useita ongelmia siihen liittyen. Komissio on ehdottanut, että asiasta pitäisi keskustella niiden suositusten muodossa, jotka alkaa tämän toimielintävälinen työryhmä tulee tekemään lähitulevaisuudessa. Toki komissio tulee antamaan tukensa tässä asiassa. Panen merkille, että Tämä ehdotus, jonka mukaan Europol ja Sepol yhdistettäisiin, sitä ei hyväksytty neuvostossa eikä parlamentissa. Ehdotus yhdestä no, Enisa-viraston kaksi toimipaikkaa tulee uudelleen käsittelyyn käsittääkseni silloin, kun komissio tekee ehdotuksen Enisan viraston mandaatin osalta lähitulevaisuudessa. päätänkin puheenvuoroni tähän. Kiitoksia. Kiitos näistä tarkennuksesta. Eli tilanne on muuttumassa. Herra Depre, aivan lyhyesti kiitos. E, kiitos puheenjohtaja. En nyt halua avata keskustelua uudelleen. Olisin aikaisemmassa vaiheessa halunnut vain kommentoida. No sitten palataan asiaan seuraavassa virastokeskustelussa. Herra esittelijä. tiettyjen tilanteen pitäisi edistä, e, edetä ja neuvosto on se, joka tässä nyt jumittaa asioita. Kun puhutaan esimerkiksi tuomioistuimesta, niin siellä tarvittiin 11 lisävirkaa ja loppujen lopuksi luotiin 28 lisävirkaa. No miksi, koska jäsenvaltioitakin on 28. Näin kävi tuomioistuimessa. Ehkä esittelijä, äh, ehkä pitäisi siis viestiä enemmän asiasta, sillä suuri yleisö voisi saada neuvoston liikahtamaan. Ehkä meidän pitäisi siis saada huolenaiheemme tiedotusvälineisiin. Ehkä näin saataisiin tilanne aukeamaan ja saataisiin päätöksiä tehtyä. Esittelijä, olkaa hyvä. Kiitos. Minun puolestani vielä kaksi selvennystä. Eivät virastot enkä minäkään ole sitä mieltä, että kaikki virastot voisivat periä maksuja. Kolkas Stehovski mainitsi esimerkkejä virastoista, joissa maksujärjestelmä ei voisi edes toimia. Eli on tiettyjä ennakkoedellytyksiä, jotka tuottavat palveluita toimielimeille ja ne eivät voi periä maksuja. Niissä tapauksissa, kun virastot tuottavat palveluita kolmanselle osapuolelle, esimerkiksi elinkeinoelämälle, niin silloin voitaisiin tutkia tämä mahdollisuus, jos tulemme siihen päätökseen, eh, että se olisi hyödyllistä, niin sitten maksuja voitaisiin periä. Ja sitten vielä toiseksi haluaisin kommentoida tätä virastojen toimipaikkojen jakamista. Minulle oli tärkeää se, että voisin huomauttaa kahden eri tavan ristiriitaisuudesta. Eli kyllä minä haluan, että jäsenvaltiot ovat tasavertaisessa asemassa, mutta toisaalta meidän pitää muistaa tehokkuus, synergiat, tiettyjen virastojen yhdistäminen esimerkiksi. Nämä ovat nämä kaksi keskustelua. Emmekä mielestäni voi käydä näitä keskusteluita niin, että argumentteja voidaan esittää sen mukaan aina, mitä periaatetta juuri rikotaan. Jose Manuel ja minähän olemme usein hyvin hyvin samoilla linjoilla ja sinä, Jose Manuel, tiedät kyllä, että minä en halua kaikkea Brysseliin. Jos siis sanomme, että haluamme hajauttaa virastoja joka puolelle EU, niin silloin parlamentin ja myös tämän valiokunnan on hyväksyttävä myös se, että virastojen uudelleen jakamisen kohdalla – tämä kysymyshän on nytkin esille, niin tässä, tässä asiassa tulee vaikeita päätöksiä eteen. En tiedä, onko tässä salissa ketään, joka sanoo, että nyt kun Euroopan pankkiviranomainen ja Euroopan lääkevirasto siirretään Lontoosta pois, niin sanooko tässä salissa joku, että virastot olisi mm, välttämättä siirrettävä Romanian ja Bulgarian? Kyllä mielestäni on muitakin mahdollisuuksia. Ehkä ehkä voitaisiin sulauttaa virasto jo olemassa oleviin viranomais. Claudia sanoo aivan oikein, että no miksi ei? No, ja tämä, tätä juuri tarkoitan. Mikä periaate tässä nyt pätee? Se periaate, että pitää hajauttaa joka puolelle EU-hun. No kyllä monet edistävät tätä tai äh, edustavat tätä periaatetta. Ja muistan, muistutan myös, että Portugalissa esimerkiksi on kaksi virastoa, ja toisessa jäsenvaltiossa on viisi virastoa jopa. Ja kyllä nämä jäsenvaltiot aivan ongelmitta äh, yrittävät hakea vielä kuudettakin virastoa. Ja meidän pitää siis tehdä poliittinen päätös, että näissä jäsenvaltioissa ei ole enää mahdollisuuksia saada, saada uutta virastoa. Ja sitten EMA siirretään Bukarestiin tai minne sitten siirretäänkin. Mutta nämä ovat siis kaksi ristiriitaista periaatetta ja on hieman kyllä hankalaa, kun viraston toimipaikka ja komission kollega aivan oikein huomauttikin siitä, että tämä valiokunta päätti, että CDFOP, tai anteeksi, en, en tarkoita katansa CDFOPia, vaan tarkoitan tätä poliisivirastoa, jotta, että se menisi Den Haagiin, koska silloin saadaan sen synergioita aikaiseksi, mutta sitten tämä virasto mm, päätyikin Budapestiin. Näin siis tässä tapauksessa noudatimme tätä hajauttamisen periaatetta, mutta kustannuksia syntyi enemmän kuin oli tarpeen. Eli muistutan vain siitä, että on nämä kaksi sitä periaatetta. Kiitos paljon. Mehän olemme budjettivaliokunta ja meidän on valvottava sitä, että jokainen virasto tuottaa lisäarvoa. Ymmärrän hyvin, että jokainen jäsenvaltio haluaa ainakin yhden viraston, mutta me olemme myös valvomassa sitä, että jokainen käytetty, raha, käytetty euro, joka peritään EUn veronmaksajilta, että jokainen euro siis tuottaa eurooppalaista lisäarvoa. Pääjohtaja, joka edusti virastoja tänä aamuna, haluaisitko nyt vielä lopuksi käyttää loppupuheenvuoron ja kertoa, mitä sä otatte opiksi tästä keskustelusta tänä aamuna. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Luvallanne hyvin poliittisista aiheista on keskusteltu. Täällä emmekä voi virastona puuttua siihen keskusteluun, kuinka paljon resursseja haluatte antaa vaikka elintarviketurvallisuudelle EFSAn osalta. Tämä poliittinen päätös meidän on hyväksyttävä, mutta tehtävät vaativat resursseja. Se on ihan itsestäänselvää. Jos kunnon resursseja ei saada, ei pystytä hoitamaan tehtäviä. Toinen keskustelu, sulautumat ja toimipaikat. Kuten sanoitte, hyvin poliittinen aihe. Se, mitä me voimme tehdä ja se, mitä me teemme, on se, että pyrimme edistämään jaettuja palveluita mahdollisuuksiemme mukaan, jotta voimme antaa ikään kuin vastapainoa sille – että meidät on jaettu ympäri Euroopan. Me pyrimme ajamaan tätä IT-henkilöstöprosesseissa, rekrytoinnissa. Me virastot voimme näin tehdä jotain, ja tätä työtä me teemme. Se on meidän tehtävämme. Siksi virastoilla on johtajansa. Ja sitten vielä yksi asia. Hallinnointikysymykset, virastojen hallinnointi. Ei tässä tarvita mielestäni neuvosta, vaan kyse on siitä, miten annamme vähän joustoa siihen, miten johdetaan virastoja, että voidaan käyttää resurssit mahdollisimman tehokkaasti. Ja luvalla sanoisin, että paras mahdollinen tapa ei ole, että lasketaan kuinka monta sopimus henkilöstön edustajaa siellä on ja laitetaan siihen joku tietty katto. Tämä nyt ei ole paras mahdollinen tapa huolehtia siitä, että me tarjoamme rahoille vastinetta. Tästä syystä me keskitymme niin kovasti tulosperusteiseen lähestymistapaan niin, että johto voi siellä tehdä työnsä. Tämä tarkoittaa sitä, että resursseista saadaan tietty arvo aikaiseksi. Tätä varten johtajat sinne on nimetty, ja vain viideksi vuodeksi. Ja me haluamme toimia vastuullisesti tämän kautemme. Jos työtä ei kunnolla tehdä, niin viiden vuoden jälkeen tai jopa sitä ennen meille voitte antaa potkut. Eli pyytäisin, että annatte johdon hoitaa tehtävänsä. Muutetaan hallinnointia siinä, miten mitataan, miten tuloksia saadaan aikaiseksi. Uskon, että tässä tehokkuus paranisi, jos tämä sallittaisiin kunnolla. Kiitos oikein paljon, jos otatte tämän harkintaan ja kiitos, että sain olla täällä tänään. Monsieur Directeur Général, Pääjohtaja, ymmärrän, että hallinnointi on keskeistä ja jotta siitä tulee se parempaa, että tarvitsette enemmän liikkumavaraa. Teille on tietyt tavoitteet jokaiselle virastolle määritelty. Voisimme siis miettiä, mitä voisimme saada aikaiseksi, jotta te saisitte enemmän liikkumavaraa, vastuuta ja jotta todellakin virastot pystyvät tuottamaan lisäarvoa. Kiitos tästä keskustelusta. Palaamme tietysti asiaan ja jokainen varmasti on tyytyväinen, että seuraavalla kerralla varmasti on, saamme todeta, että myönteistä kehitystä on tullut aikaiseksi, ollut tullut tehtyä. Kiitos virastojen edustajille. Kiitos siis virastojen edustajille vielä kerran. Herra Depri, haluaisitteko kertoa meille Etiasjärjestelmästä? järjestelmästä Merci, president. Kiitoksia puheenjohtaja. No minäpä kerron teille, mikä on ETIAS. Tämä on uusi laajan skaalan tietojärjestelmä, jonka tarkoituksena on hallinnoida ennakkolupia kaikille kolmansien maiden kansalaisille, jotka eivät tarvitse viisumia – Kyseessä ovat siis kolmannen maan kansalaiset, jotka eivät tarvitse viisumia. Niiden olisi tehtävä etukäteen esitettävä pyyntö, voivatko he tulla Euroopan unioniin. Se on samantapainen järjestelmä, joka on jo voimassa Yhdysvalloissa, Australiassa ja Kanadassa. Eli todella toista vielä. Kaikki ne kolmansien maiden kansalaiset, jotka haluavat tulla Euroopan unionin alueella millä tahansa välineellä laivalla, vene, lentokoneella, autolla, he tarvitsevat etukäteen luvan. No tämä voi vähän säikäyttää, mutta järjestelmästä olisi seuraava seuraus. Joka kerta kun henkilö esittää pyynnön, pyyntö tarkistetaan ja tutkitaan keskusyksikössä, joka on EU-lisän hoitamaan, mutta siinä on Frontexissa kuitenkin tämä sijaitsee. Siellä se käsitellään 95 prosentissa tapauksista arviointien mukaan henkilö, joka tekee pyynnön, tulee viidessä sekunnissa saamaan vastauksen, koska kyseessä ei ole henkilö, joka ei, jossa on mitään ongelmia. Joten jää nämä 5 prosenttia henkilöistä, joiden tapaus analysoidaan keskusyksikössä, jossa on on tietty samanimisyysongelma, on mahdollisesti sama nimi kuin henkilöllä, jota etsitään jossain niin pitää vain havaita, kuka on kyseessä. Ja sitten näissä viidessä prosentissa käsittely siirtyy kansallisiin yksiköihin, koska jokaisessa maassa on kansallinen yksikkö, joka hallinnoi nämä ongelmalliset, ongelmalliset pyynnöt joko siksi, että kyseessä on vastaanottava maa, mutta että meillä on vielä valmis asia neuvostossa ja komissiossa tästä vielä keskustellaan, tai sitten maa, joka on tämän varoituksen lähettänyt. Joka tapauksessa 95 prosenttia ei ole ongelmallisia, 5 prosenttia näistä pyynnöistä sitten käsitellään yksittäisesti, ei siis tietojärjestelmien kautta, vaan ihmisten käsittelemänä niin, että olemme varmoja, että kaikki tiedot saadaan käyttöön. Mehän olemme täällä budjettivaliokunta, joten puhutaanpa kuluista. Se maksaa ensinnäkin perustusvaiheessa. On arvioitu, että sen kustannus olisi 212 miljoonaa euroa pyöristettynä. Siinä on nämä kehitys- ja toimintakustannukset mukana keskusyksikön kannalta ja, ja sitten jäsenvaltioissa olevien kansallisten yksikköjen mukaanottojärjestelmään, eli 212 miljoonaa. Sitten vuosi, vuotuiset toimintakustannukset jatkossa tuleva olemaan 85 miljoonaa, mutta tämä toimii maksuilla, eli se ei tule maksamaan mitään sen jälkeen, kun se on ollut käynnissä. Lisäksi sen kautta voidaan parantaa tilannetta, joten tuloja tulee lisää. Siinä vaiheessa, kun järjestelmä toimii, se tulee rahoituspuolella olemaan täysin omilla jaloillaan seisova. neuvoston ja komission meidän välillä on pientä riitaa siitä, pidetäänkö näitä maksuja ulkoisesti vai sisäisesti käyttötarkoituksen sidottuna. Ulkoiset ovat parempia, koska ne voidaan kohdentaa uudelleen ilman tiettyä säädöstä. Minun ehdotukseni tästä järjestelmästä budjetin kannalta on ensinnäkin se, että kun jäsenvaltioille koituu tästä tiettyä toimintakustannusta, niin olen yhtä mieltä siitä, että nämä kansallisten yksikköjen käyttökustannukset voitaisiin ottaa kansallisissa ohjelmissa huomioon, jotka saavat rahoitusta tuosta sisäisen turvallisuuden rahastosta, ISFstä. Näin voitaisiin vähän keventää kansallisten yksikköjen taakkaa. Sitten toinen, tämä on arkaluontoisempi juttu. Komissio ehdottaa, että kukin lupapyyntö, joka komission ehdotuksessa ähm, kestäisi viisi vuotta. Eli kerran pyydetään lupa ja se olisi sitten voimassa viiden vuoden ajan ja se maksaisi viisi euroa. Niin olen sitä mieltä, että tämä kesto, no tämä ei ole varsinainen ongelma, mutta siitä on kuitenkin budjettivaikutuksia, siksi puhun siitä ehdottaisin, että kesto olisi viiden vuoden sijaan kolme vuotta, koska jos meillä on tällaisia ongelmaisia henkilöitä, jotka ovat ongelmaisia tällä hetkellä ja tiedämme, että turvallisuustilanteessa näin on, niin nämä henkilöt radikalisoivat aika nopeasti. Minun mielestäni viisi vuotta on liian pitkä aika. Kun ajatellaan, että tilannetta pitäisi uudelleen tarkastella myös edelleen mielestäni luvan hinta voisi olla 10 euroa eikä 5 euroa ja kerron nyt miksi. Jos nyt katsotaan, minkälainen järjestelmä muissa maissa on, niin miltä se näyttää. Yhdysvalloissa tällainen lupa maksaa 14 euroa kahdeksi vuodeksi, eli 7 euroa vuodessa. Australia 16 euroa per vuosi. Jos hyväksytte minun ehdotukseni 10 euroa kolmeksi vuodeksi, niin se on 3,33 euroa vuodessa – No jos hyväksyttäisiin minun ehdottama mekanismini, niin kun meitä on 39 miljoonaa henkilöä vuosittain tulossa, niin tämä on toki komission arviointi koskien näitä sisääntuloja. Alueelle tulee niin 39 miljoonaa kertaa tuo 10 euroa, niin siitähän tämä summa välittömästi sitten selviää. Kaikki tuloylijäämät, jotka ovat käytettävissä sen jälkeen, kun niistä on vähennetty järjestelmän toimintakustannukset ja huoltokustannukset, se sitten sijoitettaisiin unionin älykkäiden rajojen hallinnointi koska tämähän on rajoja koskeva asia. Ja kun nyt sitten lisäisin tuota maksuhintaa, lupahintaa, niin kompensointina ehdotan, että tietyt kategoriat suljettaisiin tästä pois. Esimerkiksi pyydän, että opiskelijat ja opettajat, jotka matkustavat Schengen-alueelle, jätettäisiin pois, eikä heidän tarvitsisi maksaa. Ehdotan samaa tutkijoille ja ehdotan samaa myös nuorille kansanjärjestöjen edustajille, kun he tulevat Euroopan unionin alueelle. Ehdotan myös, että tämä maksupoikkeus otettaisiin 12-vuotiaisiin lapsiin asti. Muistaakseni tämä on sama tilanne viisumijärjestelmässä, joten ymmärrän, miksi meillä pitäisi olla kaksi erillistä sääntöä. Yksi viisumi velvollisia varten ja toisi, toinen järjestelmä sitten muita varten. Puheenjohtaja voi siis vetää tämän tilanteen yhteen saman, seuraavalla tavalla. Minä kannatan tätä järjestelmää. Emme toki ole tässä myöskään vastuvaliokunta. Toiseksi kerroin, mistä tämä on mitä, mitä tämä koskee ja kerron, mitä se maksaa. Ja tein myös näitä ehdotuksia, jotka mielestäni ovat kiinnostavia budjettimme kannalta ja myös Euroopan unionin turvallisuuden kannalta. Tässä puheenjohtaja kaikki, mitä minulla oli sanottavaa. Kiitos esittelijälle. Tämä tuli kaikki oikein selväksi. Joten nyt varjoesittelijät. Niin hetkinen puheenjohtaja, yksi kysymys, vaan miten paljon tämä maksaa EUn talousarviolla 212 miljoonaa ovat nämä investointikulut ja sitten on toimintakuluja. Annuel. Ei mikrofonia. Mais plusieurs centaines de millions de... Mutta siis satoja miljoonia euroja tuloja. Jos vuosittain on 39 miljoonaa pyyntöä ja 10 euroa, niin, niin se on sitten 390 miljoonaa vuodessa mm, otetaan niistä pois opiskelijat ja tutkijat ja opettajat vielä. Mutta ei ne nyt miljoonia taida tulla. Kyllä. Ja sitten vielä harjoittelijatkin. No niin, edustaja Sarvamaa seuraavaksi varjoesittelijä EPP-ryhmästä. Thank you, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos valmistajalle ja Depre. Todella sydämelliset kiitokset tästä lausunnosta. Se On mukava, että voin sanoa, että olen pitkälti samaa mieltä keskeisimmistä kohdista. Mutta lisäisin sen, että pohdin, miksi komissio on tässä näin maltillinen rahan osalta. Yksinkertainen laskelma osoittaa, ettei tämä mikään rahakone ole. Mutta ainakin pitäisi kattaa syntyvät kustannukset. Jos katsotaan sitä, mitä muut maat tekevät, tässä yhteydessä, niin mielestäni on aivan reilua, että pistetään tuo summa 10 euroon. Ja sitten kolmen vuoden kausi. Varmasti hidastusta tapahtuu jossain vaiheessa, kuten puheenjohtaja sanoi, on vähän vaikea sanoa täsmällisesti, kuinka paljon rahaa sinne virtaa. Mutta varmaa on varmasti se, että tästä ei synny millään muotoa omia varoja. Nämä ovat tärkeitä muutoksia komission ehdotukseen. Arvostan myös tuota tarkistusta maksun poistamisesta opiskelijoiden ja tutkijoiden opettajien osalta. Se on tärkeä tarkistus, mutta tähän liittyvä Kysymys tai pari. Matkustuslupa näiden ihmisryhmien osalta, olisiko se voimassa yhden matkan ajan vain, vai olisiko sekin voimassa kolmen vuoden ajan, koska näin jo tässä turvallisuusporsaareijan, kun vaikka opiskelijat tai kansalaisjärjestöjen edustajat saavatkin – ilmaiseksi kolmen vuoden oikeuden. Tiedätte kansalaisjärjestöjen tilanteen. Siellä ihmiset vaihtuvat jatkuvasti. Meidän pitää olla tässä varmasti tarkkana. Tämä liittyy ehkä libeen enemmän, mutta meillä pitää olla hyvä järjestelmä. Tässä luonnoksessa sanotaan, että lomaketta on muutettava niin, että voidaan osoittaa, että kyseiset henkilöt kuuluvat edelleen näihin ihmiskategorioihin. Mutta tässä pitää olla kyllä hyvin tarkkana, miten tätä järjestelmää hoidetaan ja käytetään. Kiitos. Merci. Kiitos. D ryhmän puolesta edustaja Tapardel. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, haluaisin kiittää esittelijää ETIAS-asian esittelemisestä. Me olemme kaikki sen, sitä mieltä, että me haluamme, että järjestelmä toimii hyvin. Se on meidän kaikkien ensimmäinen tavoite. Ja Euroopan komissio on samoilla linjoilla. Haluaisin sanoa myös, että olen katsonut tarkistusehdotuksia mietintöön ja suurin muutos olisi se, miten tämän järjestelmän tuloja käytettäisiin ja miten ylijäämiä käytettäisiin sen jälkeen, kun kaikki toimintakulut on katettu. Mutta on myös muita näkökohtia, joihin meidän pitäisi kiinnittää huomiota ja jotka pitäisi ratkaista tarkistuksilla, joita mekin aiomme esittää. Ensinnäkin niiden henkilöiden kategoria, joilta tämä lupa, lupa vaaditaan, ja ikäraja. Ja sitten pitää myös keskustella tästä summasta. Komissio ehdottaa 5 euroa ja 10 euroa. Meidän pitäisi löytää paras ratkaisu sekä EUn talousarviolle että kolmansien valtioiden kansalaisille, jotka haluavat matkustaa EU-hun. Ja lisäksi pitäisi vielä keskustella siitä, miten pitkäksi aikaa tämä lupa annetaan. Tässä ehdotukset ovat viisi vuotta komissiolta ja kolme vuotta esittelijältä, mutta yhtenvetona voisin sanoa, että Schengenin säännöstön tarkistaminen voisi yksinkertaistaa tämä, tätä asiaa ja se olisi hyvä Nythän Romania ja Bulgaria täyt- ovat täyttäneet kaikki Schengen-alueen kriteerit ja haluaisin muistuttaa budjettivaliokunnalle, että me tarvitsemme vahvan Schengen-alueen, johon kuuluvat kaikki EU-jäsenvaltiot. Näin ETIAS-järjestelmäkin toimisi paremmin. Minä olen Euroopan parlamentin matkailuvaliokunnan varapuheenjohtaja ja haluaisin sanoa, että pitää kiinnittää huomiota siihen, minkälaisia vaikutuksia tällä järjestelmällä on matkailuun EU:ssa ja matkailijan houkuttelemisen EU:hun. Eli pitää olla kyllä tarkkana, mikä tämän luvan hinta on. Ja pitäisi myös kiinnittää huomiota profilointiin. Pitää varmistaa, että kaikki tiedot, joita näiltä ihmisiltä vaaditaan lupaa varten, että ne ovat oikeasuhtaisia, kun otetaan huomioon matkan tarkoitus. Pitää myös taata tietosuoja ja tietojen yksityisyys. Turistit, jotka tulevat EU-hun, on pitää, pitää huolta siitä, että he saavat myönteisen kokemuksen. Ihmiset matkustavat eri syistä, esimerkiksi opiskelua varten, liikematkoilla – niin joka tapauksessa meidän pitää huolehtia sitä, että Eurooppa on matkailukohteiden kärjessä, sillä kilpailua on esimerkiksi Keski-Amerikasta ja Aasiasta. Meidän on suojeltava tätä teollisuuden alaa ja on tehtävä järkeviä päätöksiä. Pitäisi myös miettiä Miten, ähm, millä aikavälillä tämän luvan voisi saada, jos vaaditaan liikaa näiltä ihmisiltä liikaa asiakirjoja, niin se saattaa olla este EU-hun tulemiselle. Nämä asiat eivät välttämättä ole keskeisiä täällä budjettivaliokunnassa, mutta haluaisin muistuttaa eurooppalaisesta matkailualasta. Kaikki nämä kysymykset ovat tärkeitä sillä, sillä 10 25 miljoonaa työpaikkaa luodaan juuri matkailualalla ja matkailuala vastaa 10 prosentista BKTstä EU-ssa. Toivottavasti teemme hyvää yhteistyötä, jotta saamme tämän ETIAS-asetuksen menemään läpi. Kiitos. Puheenjohtajalle mikrofonia päällä. Täällä ei ole paikalla muita varjoesittelijöitä. Joten nyt jos muut kollegat haluavat puheenvuoron, he saavat sen. Ilmeisesti ei ole puheenvuoropyyntöä, joten komissio voi kommentoida. Thank you, Chair. And, uh... Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Depre siitä, että tuette komission ehdotusta. Ehkä ensin voisin selventää. Puheenjohtaja keskeyttää. Yksi kysymys vielä. Paljonko maksaa tämä maksun, maksun korottaminen 5 eurosta 10 euroon, niin johtaisiko se lisää hallinnointikustannuksiin, jos tätä maksua korotettaisiin? Yleensä se maksetaan luottokortille, joten ei siinä ole mitään erityiskustannuksia. Euroopan, talousarvio. Um, je peux continuer? Oui, merci. Voinko jatkaa? Kiitos järjestelmän kustannuksista. Kuten edustaja Depre selitti, 85 miljoonaa vuosittain. Siis hyvin selvästi haluan sanoa, että komissionkin ehdotuksessa Etiaksen synnyttämä tulo vähintään riittää kustannusten kattamiseen. 39 miljoonaa hakemusta vuosittain, 5 euroa per hakemus noin 200 miljoonaa tuloa vuosittain, jolla katetaan arvioitu kustannus 85 miljoonaa vuosittain yli tuplasti. Otamme huomioon edustaja Depreen ehdotuksen toki tuplata nämä tulot. Tästä asiasta varmasti voidaan keskustella kolmikantaneuvotteluissa myöhemmässä vaiheessa. se, onko hyvä ajatus antaa tämä poikkeus maksuun. Se saattaa olla välttämätöntä, jos ehdotetaan jokaisen hakemuksen käsittelymaksun korottamista. Komission ehdotuksessa viiden euron maksu, jolla saa viiden vuoden todistuksen, olisi niin alhainen, ettei ole tarpeen jättää ketään maksujen ulkopuolelle otamme huomioon komission, anteeksi, esittelijän ehdotuksen ulkoisesti tulevista tuloista ja kiittäisimme tuosta komissiolle, että pitäisi olla tällaiset ulkoisesti varatut varat. Neuvosto ei halua tätä hyväksyä. Kiitos tästä tuesta. Olemme valmiita pohtimaan soveltamisalan laajentamista. Siitäkin varmasti voidaan keskustella. Ja uskoakseni näin vastasin kysymyksiin. Tässä kommenttini kiitos. Si, monsieur Depré. Kiitos. Herra Depré, haluaisitteko käyttää loppupuheenvuoron? Monsieur President. Niin, puheenjohtaja. Kiitoksia kollegoille, jotka käyttivät tällä puheenvuoron. Haluaisin vielä täsmentää yhden asian edustaja Papperdellelle ja osittain myös eh, edustaja Sarvamaalle että minä pidättäydyn tässä ihan vain budjettinäkökohtiin. Te olette käsitelleet täällä useita asioita, joista olen yhtä mieltä. Kun teen lausunnon libelle, niin siellä esitän näitä asioita koskevat ehdotukset ja tarkistukseni. Haluaisin kiittää edustaja Sarvamaata, jos oikein ymmärsin. 10 euroa kolme vuotta. Tämän voisitte hyväksyä ja esititte hyvän kysymyksen, joka koskee poikkeuksien kestoa Tämä on tosiaankin asia, jota en ole vielä pohtinut, joten paneudun tähän vielä. Sillä opiskelija ei välttämättä ole kolmen vuoden ajan vielä opiskelija. Totta, mutta jos äh, maksu, matkustusluppa saadaan joskus 18-vuotiaana, niin se on edelleen 21-vuotiaana, jos ei mikään muutu. No, aina tässä on ongelmia, joihin on puututtava. Sitten edustaja Paparellen puheenvuorosta. Odotan tarkistuksia koskien näitä suhteellisuusasioita, mutta niitä tarkistuksia ei voida jättää tähän, tässä, tässä valiokunnassa, koska meidän valtuuksiimme kuuluu täällä vain budjettiasiat. Joten odotan nyt tarkistuksia kollegoilta näihin. Kiitos. Tarkistusten jättämisen määräaika on 19. heinäkuuta kello 12, jotta valiokunta äänestys voidaan pitää 30. 31. elokuuta ja sitten syyskuussa LIBE, joka on vastaava valiokunta, hyväksyy oman kantansa. Kiitos kaikille ja kiitos esittelijälle Gerard Depreelle. Seuraavaksi sitten herra Sarvamaa voisi esitellä asiansa. Tai hetkinen, sittenkin herra Manka ilmeisesti. Herra Manka. Euh, attendez, attendez. Ah oui, parce que Monsieur Manka. Niin, herra Mankalla on toinen kokous samaan aikaan ja niin hän pitää lähteä aikaisemmin, joten jos herra Sarvamaalle sopii, niin herra Manka voisi nyt kuitenkin ensiksi esitellä asiansa. Eli EUn nuorisotakuun menojen valvonta ja kustannustehokkuuden seuranta. Edustaja Manka, olkaa hyvä. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj pánovi Sarvamovi. Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiittäisin edustaja Sarvamaata, että saan mahdollisuuden käsitellä nyt tätä aihetta. Nuorisotakuun tavoite on löytää korkealaatuinen työpaikka tai koulutuspaikka kaikille nuorille tai jatkokoulutus tai harjoittelijan paikka neljän kuukauden sisällä sen jälkeen, kun mahdollinen koulutus on loppunut tai henkilö on jäänyt työttömäksi. Jos katsotaan lukuja ja kustannuksia, miten voidaan työllistää kaikki nuoret, jotka eivät ole työelämässä tai koulutuksessa. Eli mitä maksaisi, että nämä niin kutsutut neet nuoret saadaan tähän mukaan siihen on tehty monia tutkimuksia kansainvälinen työjärjestö esimerkiksi 45,5 miljardia euroa, Eurofundin mukaan 50,4 miljardia euroa vuodessa. Jos katsotaan kokonaissummaa, 28 jäsenvaltiota nuorisotakuussa, 86 miljardia tämän kauden aikana. Varat eivät siis riitä ollenkaan kokonaistarpeen kattamiseen. Tavoite. Nuorisotakuu. Nuorisotakuun tavoite on parantaa nuorten ihmisten työllistymismahdollisuuksia niin, että nuoret pääsevät kestävästi integroitumaan pysyvästi työmarkkinoille. Neuvoston suositusten mukaan nuorisotakuutoimien pitäisi poistaa ongelma siinä, että kysyntä ja tarjonta eivät aina kohtaa työmarkkinoilla ja koulutuksessa niin, että nuoret todella kouluttautuvat työmarkkinoita varten. Tämä on kuitenkin lisättävä nyt se, että mitä kauempana ihminen on työmarkkinoista, sitä kalliimpaa on integroida henkilö työmarkkinoille. NET-ryhmä on hyvin heterogeninen nuorten ryhmä. Ja tilintarkastustuomioistuimen kertomusten mukaan on niin, että tutkituissa jäsenvaltioissa näitä parametreja ei tätä riittävästi huomioon. Siis tätä eroa siinä, mitä koulutusta tarjotaan ja minkälainen on kysyntä työmarkkinoilla. Net nuorten määrä on vähentynyt, mutta se ei liity siihen, että useimmat ihmiset ovat päässeet työmarkkinoille, ovat löytäneet työpaikan, vaan nämä nuoret lähinnä jäävät opiskelijoiksi pidemmäksi aikaa ja lykkäävät siirtymää työmarkkinoille mahdollisimman myöhäiseksi, ehkä sitten kun taloudellinen tilanne on jäsenvaltiossa parantunut. On sanottava, että tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksissa on osoittautunut, että neljän kuukauden määräaika tutkituissa jäsenvaltioissa jäi noudattamatta. Lisäksi jäsenvaltioissa oli hankala valvoa yksittäisten nuorten tilannetta tämän prosessin aikana. Ja sitten tämä laadukas tarjous. Määritelmä on hyvin tärkeä. Jos katsotaan näitä maita, vaikka Kroatiaa, niin siellä ohjelmissa myös annetaan ymmärtää, että nuorisotakuussa keskitytään sellaisiin nuoriin, jotka melko nopeasti voivat löytää jonkinlaisen paikan. Ja pitkäaikaistyöttömät taas saivat rahoitusta vasta myöhemmin. Eli ensin keskitytään niihin, jotka ovat helpoiten integroitavissa työmarkkinoille ja vasta sitten pitkäaikaistyöttömät. Tämäkin on asia, jonka halusin ottaa esiin, kun tekstiäni laadin. Luvuista no käy ilmi, että ne, jotka hyötyivät nuorisotakuusta eniten, olivat kaikkein parhaiten koulutetut. Ne maat, joita tilintarkastustuomioistuin tarkasteli. Seitsemän jäsenvaltiota näissä maissa saattiin tiettyä edistystä aikaiseksi nuorisotakuun osalta. Kuitenkin, tai sanon tämän toisinpäin, että täysin ei vastattu vaatimuksiin tai odotuksiin, erityisesti mitä tulee tuohon neljän kuukauden määräaikaan. Vuonna 2014 70 prosenttisesti selvittiin neljässä kuukaudessa, mutta sen jälkeen tilanne on heikennyt. Vuonna 2015 tähän määräaikaan päästiin vain 59 prosentin osalta. Siksi komissio ehdottaa, että jäsenvaltiot kehittelisivät tiettyjä strategioita – jotta voidaan löytää ja rekisteröidä kaikki ne nuoret. Siksi on työstettävä ensin strategiaa, jossa on konkreettiset, mitattavissa olevat vuosittaiset tavoitteet ja sen pohjalta työsuunnitelma, jonka avulla voidaan ratkaista nämä asiat. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että on tuettava myös niitä nuoria, jotka ovat kaikki kauimpina työmarkkinoista. Jäsenvaltioiden tulisi työstää arvio kustannuksista, jotta nähtäisiin nuorisotakuun kokonaiskustannukset. Ja sitten pitäisi luoda tietyt prioriteetit. Komission mukaan siis jäsenvaltioiden pitäisi rahoittaa ensin sellaisia toimia, jotka ovat kaikkein helpoimpia. Eli ajatella niitä nuoria, jotka voidaan työllistää nopeammin. Ja näin säästetään varoja, joita voidaan sitten käyttää pitkäaikaistyöttömien tukemiseen. No, kaikki olemme tietenkin samaa mieltä siitä, että pitkäaikaistyöttömät varmasti tarvitsevat enemmän tukea. Mutta tämä on ehkä pienempi ryhmä. Ja jos paljon resursseja menee pienelle ryhmälle, menetetään ehkä mahdollisuus löytää työpaikka niille, joiden työpaikka löytyy helpommin. Lisäksi pitäisi laatia kriteerit komission itse asiassa – yhteistyössä työllisyyskomitean kanssa, jotta voitaisiin määritellä, mitkä ovat laadukkaita tarjouksia. Laadukkaan tarjouksen pitää vastata työmarkkinoiden kysyntään ja hakijan tarpeisiin. Nuorisotyöllisyysaloite on melko tuore, mutta yhteen päätavoitteeseen on jo päästy. Nyt poliittisten päätösten keskiön jäsenvaltioissa on saatu juuri nuorten työllistäminen. Toinen tärkeä asia on se, että tulisi käyttää uusia varoja. Jousto ei tässä riitä, vaan tarvitaan todella uusia varoja. Puheenjohtaja, voisin puhua tästä tärkeästä aiheesta vielä pitkään. Minun on sanottava, että tämän aihe, jota joudumme käsittelemään yhä uudestaan. Vuoden 2015 tilanne ei saa toistua. Kun keskustelimme vuoden 2016 budjetista, parlamentti onnistui siinä, että saatiin lisäsitoutumista nuorisotyöttömyysaloitteen tukemiseen, mutta neuvosto ei ollut samaa mieltä, vaan ensin haluttiin arvioida. Ja arvion laatimiseen meni kokonainen vuosi. Tässä hukattiin paljon aikaa. Siksi haluaisin sanoa, että 500 miljoonaa lisää varoja on nyt nuorten tukemiseen. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi varjoesittelijät ensiksi herra Kolmelle. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset kollega Mankalle tästä kattavasta alustuksesta. Ja kun lukee tämän otsikon nuorisotakuu ja niin edelleen, niin silloin me kaikki tiedämme, että tässä on kyse nuorison koulutusta ja hyvistä työpaikoista nuorisolla. Kuka siinä ei olisi sitten samaa mieltä siitä, että no totta kai meidän pitää panostaa tähän kaikki. Toivottavasti sallitte, että silti minulla on muutama kritiikin aihe, sillä juuri nyt me olemme tänään jo nähneet, että piru piilee yksityiskohdessa. Mehän olemme nähneet, että niiden valtuuksien kohdalla, joita EUlla on ja joita se haluaa, me tarvitsemme niihin kaikkiin resursseja, henkilöstöä, valvontaa ja niin edelleen. Eli niitä varten tarvitaan byrokratiaa. Ja haluaisin kyllä esittää kysymyksen, eikö olisi järkevää miettiä tällaisia toimenpiteitä uudelleen? Pitääkö EUlla olla tällaisilla alueilla valtuuksia? On olemassa jäsenvaltioita, jotka talouskasvunsa ja hallintokapasiteettinsa kannalta eivät ole yhtä pitkällä kuin toiset jäsenvaltiot. Näitä jäsenvaltioita pitäisi auttaa, pitäisi sanoa, että no meillä on kokemusta, me autamme teitä, mutta kun ajattelen maita kuten Ranska, Italia tai Saksa, niin en oikein voi kuvitella, missä näissä valtioissa lisäarvo syntyisi EU-tason toimilla. Jos kyse on varojen jakamisesta, niin ei tarvitsisi monimutkaista asioita. Otettaisiin rahat ja jaetaan ne. Mutta miksi rahat pitää ensiksi maksaa EUn talousarvioon ja sitten niitä halutaan jakaa? Tästä kauniista otsikosta huolimatta pitäisi miettiä, onko tämä kaikki hyödyllistä. Ja vielä viimeiseksi haluaisin sanoa, että me puhumme tässä oireista. Meidän pitäisi puhua perussyistä korkean nuorisotyöttömyyden perussyy on eurovaluutta. Si- siihen pitäisi puuttua. Kiitos. No tämä on henkilökohtainen diagnoosinne, herra Kolmel. Herra Fernandes seuraavaksi. Kiitoksia Aivan lyhyesti. Puhun tosin Portugalia. Haluaisin kiittää esittelijää tästä puheenvuorosta ja hänen mietinnöstään. Kiitoksia, edustaja Manka. Tästä aiheesta kaikki uskomme, että Euroopan unionin talousarvio on tässä tärkeää niin kauan kuin Euroopan unionilla ei ole työllisyyden olla toimivaltuuksia, niin meidän on tehtävä kaikkemme nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi. Budjetissa olisi puhut, puh, pohdittava erityisesti Euroopan unionin kilpailukykyä ja työpaikkojen luomista. Euroopan unionilla on ongelma. Nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla. Meidän on oltava proaktiivisia tällä alalla kansallisissakin budjeteissa olisi tähän puututtava, se on aivan selvä juttu. Mutta täällä on joitakin asioita, joita meidän olisi syytä pohtia. Nuorille on erilaisia ohjelmia ja toimialakohtaisia ohjelmia. Meillä on jo niin ikä vaihtuu alan mukaan. Nuoresta puhutaan 40-vuotiaaksi asti maatalouden alalla esimerkiksi. On, ajateltava nyt sellaisia työohjelmia kuin ensimmäisen työpaikan ohjelma, että tuossa nuoret lasketaan nuoreksi 35-vuotiaaksi asti. Nyt puhutaan 25-vuotiaista, joita jäsenvaltiot voivat pidentää. Nyt tässä pohdin sitä, että mihin ikään asti nuorta pidetään nuorena, kun nyt tätä nuorisotakuuta käsitellään. Mihin asti, minkä ikäiseksi nuori voi hyötyä nuorisotakuusta? Tästä olisi saatava selvyys. Sitten toinen asia liittyy tähän nuorisotyöllisyysaloitteeseen. 1,2 miljardia on tässä siihen kohdennettu. ja sen ovat, ovatko ne yhtä mieltä tästä? tarkistuksesta tämä on kysymys komissiolle. Tulevatko jäsenvaltiotkin tuomaan tähän vai onko niin, että 1,2 miljardia tulee Euroopan unionilta ja jäsenvaltioilta nolla? Vai onko niin, että jäsenvaltiotkin kohdentavat varoja tähän sosiaalirahastoon? Kuinka tämä toinen vaihe nuorisotyöllisyysaloitteessa tulee toimimaan? Onko tämä koordinoitu jäsenvaltioiden kanssa? Tähänkin kysymykseen haluaisin komissiolta vastauksen. Kiitos. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. Minä voin nähdä, että nuorisotyöttömyys on ongelma, mutta ei kaikissa jäsenvaltioissa. Niissä jäsenvaltioissa, joissa käytetään tätä oppisopimusjärjestelmää, Saksa, Hollanti, Itävalta, Sveitsi, vaikka se ei jää sen. Joten miksi ei voitaisi käyttää tätä oppisopimusjärjestelmää? Meillähän olisi siihen mahdollisuus. Komissio on, haluaa esittää tätä, tällaista oppisopimusaloitetta Euroopassa, jotta sitä voitaisiin edistää. Voitaisiin ehkä katsoa mallia toisista jäsenvaltioista – Joten kysyisin herra Mankalta, eikö tässä ole eikö tässä olisi mahdollisuus painostaa jäsenvaltioita olemaan ennakkovaimpia, että parannettaisiin tätä ammatillista koulutusta. Onko komissiolla tähän kommentteja? Ei. Joten esittelijä Manka voi pitää loppupuheenvuoron. Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset kollegoille myös kollegoiden puheenvuoroista. Edustaja Fernandesin kanssa olen aivan samaa mieltä. Ikärajat vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen 25 tai 29 vuotta. Me ryhmänä tukisimme 30 vuotta, jotta nuoret voisivat saada tukea 30 asti selvitäkseen työmarkkinoilla. Analyysit ovat osoittaneet tiettyjä heikkouksia siinä mielessä, että jossain maissa ikäraja voi olla 25, joissain 30. Eli kyllä varmasti tiettyä yhtenäisyyttä voitaisiin pitää hyvänä. 30 vuotta olisi minun ryhmäni kanta. Puheenjohtaja, olette oikeassa siinä, että joissain maissa on vähemmän ongelmia nuorisuus, nuorisotyöttömyyden kanssa. Esimerkiksi Tanskassa tukea saavat kaikki nuoret, jotta he pääsevät nopeasti uuteen työpaikkaan. Ja siksi Tanska kuuluu niiden maiden joukkoon, jossa ihmisillä on myös paljon luottamusta työpaikkoihin. Ihmiset eivät niin pelkää siellä työpaikan menetystä. Ja tämä liittyy varmasti tähän valmisteluun kouluttautumiseen ja toivon, että kaikki maat ennemmin tai myöhemmin ovat samassa tilanteessa. Se, mitä todella nyt tarvitsemme, on kunnollinen kaikki jäsenvaltiot kattava analyysi, jotta kaikki työttömien ryhmät voidaan identifioida ja nähdä, miten paljon maksaisi kaikkien näiden ryhmien auttaminen ja edistäminen. Tällainen analyysi on asia, jota kiperästi tarvitsemme. Rahan pitäisi virrata tietyin prioriteetteihin. Meillä ei ole riittävästi rahaa. Meillä on rajalliset varat, joiden avulla pitäisi pyrkiä parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. Siksi on huolehdittava kestävyydestä, joka kulkee käsikädessä tietyn talouskasvun kanssa, joka on kaikkein tärkeintä. Kukaan ei halua menettää kokonaista sukupolvia. Kyse ei ole ainoastaan työllistymisestä, kyse on myös hyvin poliittisesta asiasta. Jos nuori henkilö on työttömänä, niin menetämme myös poliittisesti mahdollisesti tämän henkilön. Siksi tuemme kaikki tämän hankkeen jatkamista. On tärkeää, että saadaan tuoretta rahaa myös tähän hankkeeseen, jotta nämä ratkaisut voivat olla kestäviä eivätkä ad hoc ratkaisuja. Kiitos. Kiitos. Edustaja Manka nyt puheenvuoron saa herra Sarvamaa. Hän puhuu Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöön otasta Suomen tapaus. Kiitos puheenjohtaja. No tämä on tuttu tarina, olemme kuulleet tämän aikaisemminkin. Suomi on esittänyt jälleen kerran hakemuksen saada varoja Euroopan globalisaatiorahastosta. Tällä kertaa kyse on 1248 irtisanotusta Microsoft Mobile Oystä ja sen alihankkeesta, tavarantoimittajista ja jatkojalostajista. Ja koko kulut olisivat 5,6 miljoonaa euroa ja Euroopan globalisaatiorahaston osuus olisi 60 prosenttia siitä, eli 3,5 miljoonaa euroa siis globalisaatiorahastosta. Ja pääsy tähän on, kuten sanoin, tarina on tuttu. Markkinaosuus on kutistunut, koska muut käyttöjärjestelmät ovat voittaneet ja lisäksi työpaikkoja on siirtynyt matala palkkamaihin. Ja yksi asia, jota pitäisi jälleen kerran korostaa, on se, että tällä kertaa itse asiassa 92,5 prosenttia näistä mahdollisista edunsaajista olisi 30-54-vuotiaita ja suurin osa heistä on korkeakoulutettuja henkilöitä, joten mielestäni olisi hyvin tärkeää tukea heidän takaisin pääsemistään työmarkkinoille. Tarkistamisen jättämisen määräaika on torstaina 13. heinäkuuta puolelta päivin ja valiokuntaäänestys pidetään sitten joko 30. tai 31. elokuuta. Kiitos paljon. Kiitos herra Sarvamaa. Kaikki on sanottu. Onko kommentteja? Herra Kölmel. Herr Kiitos paljon puheenjohtaja. Kiitokset kollega Sarvamaalle sydämellisesti. Tässäkin minulla on merkittäviä varaumia. Globalisaatio rahasto on parati esimerkki siitä, miten turhaan kasvatetaan hallintamme. Tämä konkreettinen tapaus, tämä on Microsoft-yritys. 2016 vuonna voittoa oli 16 miljardia Yhdysvaltain dollaria hankittuna tässä yrityksessä. Suomen kanssa tehtiin sopimuksia, sieltä ostettiin yritys, siellä oli työpaikkoja ja joita varten saatiin kaiken maailman tukia. Ja kun tämä yritys nyt päättää sulkea tietyn toimipaikan, niin tuo on kyllä myönnettävä, että on edullinen tapa, että sanotaan, että no EU pitää nyt tulla tässä tueksi. Ensitoimena kai Suomen pitäisi Microsoft-yrityksen kanssa päästä kunnolliseen järkevään sopimukseen niin, että Microsoft osallistuu näiden työntekijöiden jatko- täydennyskoulutukseen – on ihan väärin, että puututaan täysin nyt EU-varoihin. Tässä on väärin, että tämän rahaston kautta periaatteessa keskitetään sellaisia toimia, jotka eivät kuulu EU-hun. Tässä on jäsenvaltioiden tehtävästä kyse. Totta kai jäsenvaltioiden pitää auttaa tässä ihmisiä, jotka eivät työttömäksi, mutta ensimmäisenä pitäisi kääntyä näiden yritysten puoleen. Kiitos. No totta kai Microsoft on yksi näistä yrityksistä, joka ei maksa paljonkaan veroja Euroopassa. Ja tämä taas johtuu siitä, että jäsenvaltiot ovat tarpeeksi tyhmiä tehdäkseen verosopimuksia, jotka sallivat tällaiselle yritykselle sen, että ei makseta veroja. Eli pitäisi olla veroasioissa tarpeeksi älykäs ja solidaarinen. Se oli siitäkin se lähti Herra sarvamaan. Kiitos herra Kölmelille Periaatteessa olen samaa mieltä perusideasta, josta puhuitte, mutta minun täytyy sanoa, että tässä tietyssä tapauksessa, ja no tämä nyt ikävä sanoa, sillä nyt ihmiset sitten ajattelevat, että hän on tästä kyseisestä jäsenvaltiosta, nyt hän yrittää sen takia puolustella asiaa. Mutta se ei ole syy sille, miksi sanon näin. Olen henkilökohtaisesti käynyt näissä toimipaikoissa, näissä paikoissa ja olen katsonut, miten näitä varoja käytetään. Ja minun täytyy sanoa, että näissä tapauksissa tulokset ovat EU-varojen käytöstä parhaimmasta päästä. Ja Microsoft tekee kyllä osuutensa, sillä Suomi on neuvotellut Microsoftin kanssa. Ja kolmanneksi haluaisin vielä sanoa, että 3,5 miljoonalla eurolla tässä tapauksessa voidaan, siis poliittisesti voidaan sanoa, että varat on hyvin käytetty, sillä se on hyvä viesti siitä, mitä me yritämme tehdä ja mitä me yritämme tehdä kansalaistemme puolesta. Eli kyllä minusta mielestäni tällaiseen tarkoitukseen kannattaa varaa ja käyttää. Tämän voin sanoa vastauksena teidän kysymyksiinne. Kiitos, herra Sarvamaa. Herra Tarant, haluaisitko käyttää puheenvuoron? Jos niin, aivan lyhyesti vain, koska olemme myöhässä. Kylmelvetti. Aivan lyhyesti vain edustaja Kylmelille. Mikäli haluamme tämmöisen Microsoft-tyyppisen yrityksen kanssa pärjätä, niin meillä on oikein hyviä kumppaneita, kuten komissio, joka mm, maksaa valtavia maksuoikeuksia, no, näitä käyttöolupia mm, Microsoftille, ilman mitään hyvä, hyväksyntää muille yritykselle eikä mitään vapaata ohjelmistoa käytetä myöskään, vaan kymmeneksi vuodeksi on tehty sopimus Microsoftin kanssa. Kyllä, jäsenvaltiota pitäisi syyttää, että ollaan liian kilttejä tuota yritystä kohtaan. Merci. Kiitos. Päätämme tämän keskustelun tähän, jos sopii. Ja sitten siirrymme oikein tärkeään asiaan, komission esittelyyn, joka koskee Euroopan puolustusrahastoa koskevan komission paketin talousarvion näkökohtia ja vaikutuksia. Muutama taustatieto tästä esityslistä kohdasta. Normaalisti meillä olisi tunti aikaa tätä keskustelua varten. Silloin kokous loppuisi kuitenkin vasta 12.40, joten Pyydänkin heti anteeksi, olemme nyt jo myöhässä. Pyydän anteeksi myös tulkeilta. Meillä on täällä herra Yrel komissiosta, joka kymmenisen minuuttia kertoo tästä suunnitelusta puolustusrahastosta. Ja tämän jälkeen meillä on kysymys-vastaussessio Alan Lexi, joka on DG grow osastosta voi myös vastata kysymyksiin, jos tarpeen. ITREN, AFETin ja SEDEN, sede jäsenille on kerrottu tästä keskustelusta. Toivottavasti heitäkin on tullut tänne valiokuntaan 29. kesäkuuta on tehty aloite asiasta myös EPP-ryhmästä. Emme tunne kuitenkaan tämän aloitteen nimeä vielä. Ehkä herra Fernandes voi puhua tästä vielä enemmän nyt. Ensiksi kuitenkin komission jäsen, komission edustaja 10 minuuttia. I'll start with a very brief... Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin pysymään aikarajoissa lyhyesti kuvaillen, mistä on kysymys Euroopan puolustusrahastossa ja sitten hyvin lyhyesti esittelen tämän ehdotuksen, joka on käsittelyssä ja sehän on tietenkin tänään kaikkien kiinnostavin asioita asia. Euroopan puolustusrahasto on, siinä on kaksi osiota. Ensimmäinen niistä koskee tutkimusta. Ja siitä rahoitetaan yhteistyötutkimuksia EU-tasolla. Ja toinen osio koskee sitten voimavaroja. Sillä pyritään tukemaan puolustuksen voimavarojen kehittelyä, kehittelyä yhteistyössä sovitettu sovittuna ja vähentää investointikustannuksia, kehittää innovoivia ohjelmia ja, ja välttää pirstoutuneisuutta tällä alalla. Ja tällä hetkellä se on täysin kansallisesti järjestäytynyt. Meillä on siis nämä kaksi osiota tässä ja meillä on myös kaksi aikaikkunaa, nykytilanne MFF ja sitten seuraava MFF eli monivuotinen rahoituskehys. Eli meillä on tällaisia erillisiä menokokonaisuuksia, tutkimusosiossa nykyisessä MFFssä, kuten tiedätte, meillä on nämä valmistelevat eh, toimet eh, puolustuksen tutkimusta varten ja siinä on 90 eh, miljoonan budjetti 2017, 18, 19 vuosille. Ja tästä vielä lisää yksityiskohtia myöhemmin. Sitten seuraavalla kaudella, seuraavassa MFFssä emme tietenkään voi vielä ennakoida päätöksiä koskien tulevaa MFF, mutta komission ajatuksena on ehdottaa eurooppalaista puolustuksen tutkimusohjelmaa, jolla annettaisiin noin 500 miljoonan euron vuotuinen budjetti, ja tämä olisi erillinen eh, eh, Horisontti 2020-ohjelman kanssa ja sen lisäksi tuleva tämä siis tutkimuksesta. Sitten kun katsotaan tätä voimavarapuolta, tässä komissio ehdottaa, että olisi yhdistelmä kansallisista maksuosuuksista, jotka kerättäisiin varannoksi, ja sitten niitä täydennettäisiin EU, EU-talousarviosta. Komissio ehdottaa 80 prosenttia kansallisten maksuosuuksien varannosta ja 20 prosenttia eu talousarviosta. Tätä suhdetta ehdotetaan sekä nykyistä MFF että tulevaa MFF varten vuoden 2020 jälkeen, eli seuraavassa MFFssä ajatus olisi saada liikkeelle 5 miljardia, miljardia vuosittain, eli 4 miljardia on kansallisista maksuosuuksista, eh, jotka kerätään varannoksi sitten eh, loput EUn talousarviosta, 1 miljardi vuosittain. Sitten tähän tähän ny, ny, voimavaraosioon nykyisessä MFSssä Muutama viikko sitten komissio esitti, että luotaisiin eurooppalainen puolustuksen ja teollisuuden kehittämisen ohjelma. Tätä varten komissio on ehdottanut 500 miljoonan budjettia Euroopan talousarviosta 2019-2020 vuosia varten, eli kaiken kaikkiaan 500 miljoonaa nykyisestä MFFstä. Tämä sopii yleisläheistymistapaan 80 prosenttia 20 prosenttia. Eli komissio ehdottaa, että 2 miljardia äh, jäsenvaltioilta maksuosuuksina ja sitten EUn äh, maksuosuuden kanssa, että olisi kaiken kaikkiaan 2,5 miljardia nykyisen MFFn aikana. Sitten komission ehdotus äh, koskien 500 miljoonan rahoitusta. Komission ehdot vastustanut tällaista sekarahoitusta. 75 prosenttia uudelleen kohdentamisesta, 25 prosenttia uutta rahaa. Nämä prosenttiluvut ehkä, ehkä kuulostavat tutuilta tämän valiokunnan jäsenille, koska ne ovat samat kuin muissa ehdotuksissa, joita olemme viime vuosina tehneet uusien ohjelmien rahoitusta varten otsakkeessa 1a samaa suhdetta F1 varten, niin ykköstä ja esikakkosta varten ja näin tietenkin nyt ehdotamme myös tässä 75 niin solidarisuusjoukkoja varten oli tämä sama suhde. Eli tässä Euroopan puolustus- ja teollisuuden kehittelyohjelmassa oli se sama suhde, 75-25. 500 miljoonaa siis on ehdotettu. Tämä tarkoittaa, että 25 tuoretta rahaa on 25 prosenttia, eli 125 miljoonaa tuolta 1A-atsakkeen ei kohdennetuista määrärahoista ja 375 miljoonaa uudelleen kohdennettuja varoja, eli tämä 75 prosenttia. Komission ehdotus tätä 375 miljoonaa varten komissio ehdottaa seuraavaa. Ensinnäkin haluamme tietenkin kunnioittaa MFFn väliarviointia. Siinä ehdotetaan täydennystä horisontti 2020 ohjelmille, verkkojen ja Eurooppa liikennettä, Erasmus Plus ja Kosmea varten. Nämä olivat siis tämän ehdotuksen ulkopuolella, koska ei olisi loogista, että näihin koskettaisiin ja ehdotettaisiin uudelleen kohdennuksia sen jälkeen, kun neuvosto ja parlamentti ovat yhdessä sopineet, että näitä ohjelmia täydennettäisiin MFFssä. Eli nämä jäävät ulkopuolelle No tämä tietenkin rajoittaa aika vahvasti meidän me löytää uudelleen kohdentamisvaroja muualta. Ja teimmekin näin ollen seuraavan ehdotuksen neuvostolle parlamentille. Ensinnäkin ehdotamme, että 120 miljoonaa uudelleen kohdennettaisiin tuolta eh, Verkkojen Euroopan energiaan avustusosasta Tiedän, että tämä on hyvin vaikea asia tässä valiokunnassa ottaen huomioon myös neuvottelut, joita vielä käydään esir ykkösestä. Komissio on ehdottanut eh, tässä myös verkkojen Euroopan energian hyödyntämistä. Komission mielestä on suuri ero, kun ajatellaan eh, verkkojen Euroopan energian täytäntöpanoa ja, ja verkkojen Euroopan liikenteen täytäntöpanoa, ei ainoastaan johtuen väliarvioinnista, vaan myös eh, näihin näiden ohjelmien täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista johtuen emme ehdota, että puututtaisiin verkkojen Eurooppa liikenneosaan, mutta liike- verkkojen Eurooppa energian puolella ensinnäkin budjetti siellä tulee nousemaan merkittävästi. Ja se on noussut viime vuosina merkittävästi eh, tämän MFFn aikana ja jopa sen jälkeen, kun on otettu huomioon nämä EFSI 2 uudelleen kohdentamiset, joita on ehdotettu, ja kun on otettu huomioon äh, uudelleen kohdentamiset äh, tähän Euroopan puolustusohjelmaan, niin silti olisi 36 prosentin lisäys äh, verkkojen Euroopan energia budjetissa 2018 ja 2019 ja, ja vielä sitten 19 prosenttia lisäystä vuoteen 2020, joten selvästikin on varaa tuolta verkkojen Euroopan energiaosiosta pyytää jotakin. Valitettavasti tässä vaiheessa verkkojen Euroopan energiahankkeet eivät kuitenkaan ole vielä kypsessä vaiheessa. Ja näin ollen yli puolet monivuotisista ehdotuksista on vielä alikirjattuja kontrastina liikennepuolen, jossa on mennyt jo ylikirjaukseen. Kun katsotaan 1920 budjettia, niin tämän näiden monivuotisten ehdotusten kautta vain 27 prosenttia näiden vuosien budjetista on ikään kuin varattu. Ja tässä on suuri ero liikennepuoleen ver- verrattuna, koska lähes 90 prosenttia vuosi 2019-2020 budjetista on jo ikään kuin varattu. Joten ajattelen, että energiapuolella on siis varaa tehdä näitä uudelleen kohdennuksia, eikä se johda mihinkään lykkäyksiin energiahankkeiden toteuttamisessa. Rahoituspuolessa toinen osa koskee sitten tätä 25 miljoonaa eh, eh, eh, verkkojen Euroopan ICT-puolelta. Tässä on selkeästi toimintapolitiikan synergia nähtävissä. Verkkojen Euroopan ICTstä jo rahoitetaan kyberturvallisuusohjelmia ja on tehty tarjouspyyntöjä vuodesta 2014 alkaen 21 miljoonalla kaikkiaan. Komissio on sitä mieltä, että on selkeästi synergiamahdollisuuksia kyberturvallisuus ja siviilipuolen kyberturvallisuuden välillä, joten uskomme, että olisi täysin loogista ehdottaa, että tällainen rajoitettu määrä 25 miljoonaa uudelleen kohdennettaisiin. Sitten eh, loput ehdotuksista tulee näistä laajaskaalan projekteista Galileo, Copernicus ja ITER kaiken kaikkiaan 230 miljoonaa näiltä kolmelta yhteensä. Ensinnäkin Galileo. Ehdotamme uudelleen kohdentamista 135 miljoonaa. Uskomme, että tämä on mahdollista, koska Galileo on hyötynyt merkittävästä määrästä käyttötarkoitukseen sidottuja tuloja, jotka ovat kyllä menneet hyvän tarkoitukseen, mutta Nämä sidotut tulot tulevat lähinnä Norjasta ja Sveitsistä, jotka mm, äh, vuosittain äh, sijoittavat suuria määriä Galilean äh, ohjelmoidun määrän lisäksi. Ja nämä, uskomme, että näiden Norjan ja Sveitsin varojen kautta voidaan selvitä näistä 135 miljoonan uudelleenkohdentamisista. Se on noin 1,9 prosenttia Galileon kokonaisbudjetista. Sama pätee Kopernikukseen, 50 miljoonaa, vaatimaton summa. Se onnistuu näiden käyttötarkoituksen sidottujen tulojen kautta. Sitten vielä lopuksi ehdottamme, että ITERistä saataisiin 80 miljoonaa. Niitä ei ollut helppo löytää. Ja se on varmastikin ihan korkein summa, mitä voidaan uudelleen kohdentaa tuosta ohjelmasta nykyisen MFFn aikana. Tämä johtuu nyt uudelleen tarkastelusta ehdotuksesta 2017-2020 budjetti ohjelmoinnista uskomme, että voisimme löytää nämä varat puolustusrahastoon vaarantamatta kuitenkaan unionin velvoitteita ITERin kansainvälistä organisaatiota kohtaan. Yritän pitää nyt rajoista kiinni, joten lopuutan tähän puheenvuoron ja kollegani kanssa Grow-pääosastosta olemme valmiita vastaamaan kysymyksiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Merci, monsieur le président. Premier... Kiitos puheenjohtaja. Ensimmäinen kysymys kuuluu, paljonko meillä on tällä hetkellä liikkumavaraa, marginaalia? Toinen kysymys kuuluu, milloin toimielimet aikovat kunnioittaa sitoumuksia? Pacta sunt servanda latinaksi siis. Mehän sanoimme, että emme ikinä enää ottaisi varoja verkkojen Euroopan välineestä. Muistutan, että äh, verkkojen Euroopan välineestä ja horisontti 2020 on siirretty paljon varoja pois EFSI 1, ESIR 1 komission ja neuvoston ehdotuksen mukaan ESIR 2 otettaisiin verkkojen Euroopan välineestä lisää rahaa ja nyt sitten sieltä otettaisiin rahaa myös puolustusrahastoon. Tämä on uusi prioriteetti, mutta meidän pitäisi tiettyä logiikkaa kunnioittaa. Uusille prioriteetille pitäisi antaa lisävaroja, uusia varoja. Uudet prioriteetit pitäisi lisärahoituksella rahoittaa. Haluaisin lisäksi tietää, nimittäin niin en aivan ymmärtänyt, 145 miljoonaa verkkojen Euroopan välineestä, ovatko nämä kaikki avustusvaroja vai mitä? Eli ei rahoitusvälineitä siis. Mutta haluaisin siis tähän vielä vahvistuksen komissiolta. Eli haluaisin tietää, paljonko meillä on liikkumavaraa ja miksi käytetään pelkästään 125 miljoonaa tuoretta rahaa eli liikkumavaraa. Komissio on esittänyt talousarvioesitystä. Miljardi otetaan oikeasta taksusta ja miljardi laitetaan vasempaan taskuun. Ja sitten sanotaan, että lisäraha on tullut miljardi. Sitten otetaan jälleen miljardia ja näin edelleen samaa rahaa siirrellään edestakaisin. Tämä tarkoittaa, että me leikkaamme rahaa tärkeistä ohjelmista. Olen samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä ohjelma. Varmasti enemmistö on sen takana, mutta me tarvitsemme sen, ta- sen ta- takia lisäresursseja. Ja tämä johtaa viimeiseen kysymykseen. jäsenvaltioiden maksu osuudet, miten ne tulevat sitten budjettiin? Millä tavalla? Millä tavalla siis kansalliset maksuosuudet otetaan mukaan budjettiin? Seuraavaksi, kiitos seuraavaksi edustaja Karja Zabal. Kiitoksia vain lyhyesti. Jose Manuel Fernandez ja puhui samaan suuntaan kuin itsekin. Aina sama, sama tarina täällä mutta se on vain aina toistettava. Tuhat kertaa jo sanottu, että kun on uusi prioriteetti, niin sitten tarvitaan uusia varoja. Kun ohjelmoimme näitä varojen käyttöä ja teemme budjetteja, koska meillä on tietyt prioriteetit, jotka tarvitsevat tiettyjä varoja, niin näin on tehty. Ei ole mitenkään ymmärrettävää, että puolessa välissä sitten nämä prioriteetit eivät enää tarvitsekaan niitä rahoja, koska, koska eihän nämä prioriteetit mihinkään katoa. Olen hyvin yllättynyt. No, oikeastaan en ole yhtään yllättynyt, mutta mutta haluaisin kuitenkin korostaa sitä, että kun tällä, prioriteetilla, tällä parlamentilla on tiettyjä prioriteetteja, niin koska ne ei löydy rahoja budjetista, mutta sitten kun neuvosto ottaa puolustuksen esille, niin johan alkavat avautumaan pöytälaatikot ja löytyy puoli miljardia sieltä ja täältä. En, tie, en sano, että se olisi ollut helppo, mutta kyllä ne löytyvät. Sitten esiirron käsittelyssä ja olemme kuukausikaupalla pyytäneet, ettei leikattaisi muita ohjelmia, jotta saattaisiin esiirin rahoitusta. Sama keskustelu käytiin esirykkösessä. Jokainen euro, jonka sa, saimme tuolta tuolta parlamentin budjetista säilytettyä, koska maksaa meille 10 tuntia trilogia nyt yhtäkkiä sitten verkkojen Euroopan energian ei tarvitakaan niin paljon ja täällä onkin näitä kohdennettuja ja kyllähän näitä löytyykin, puoli miljardia hups löytyykin. Äh. No juu, se siitä. on formidable. Tämähän on mainiota. Kolmelle. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minusta tuntuu, että keskeisimmät argumentit on jo esitetty ja kun meidän pitää säästää nyt vähän puheaikaa, niin en käytä puheenvuoroa. Kiitos. Kiitoksia sitten Debre. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. En minä varmaankaan ole ryhmämme varjoesittelijä. Joten pidättäydyn noihin Fernandesin kysymyksiin. Kiitoksia sitten Tarant. harmony. I will support also Mr. Fernandes. Minäkin tuen edustaja Fernandesia. Monsieur Finch qui remplace Monsieur Arnott. Sitten Finch Arnotin paikalla. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä 5 miljardin summasta komissiolta. Onko tässä oletuksena, että brittimaksut ovat vielä käytettävissä seuraavalla budjettikaudella? Jos ei, mistä leikataan? Vai onko niin, että jäsen, muut toiset jäsenvaltiot joutuvat maksamaan enemmän? Kiitos. Merci. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Koordinaattoreiden lisäksi edustaja Albrecht. Merci, président. Il y a deux, deux remarques Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi huomiota, yksi kysymys. Ensinnäkin, onko todella niin, että olemme varmoja, mitä verkkojen Euroopan kanssa halutaan tehdä? Muistan kyllä, että joitakin vuosia sitten keskustelimme siitä, keskustelimme siitä onko se tarpeellinen vai ei. Nyt sitä käytetään vähän tässä varaumana tai tällaisena varantona. Tämä koskee myös tulevaisuutta. Jos tämä on mm, pelkkä varanto, niin sitä vaan leikataan ja leikataan, eikä pohdita, onko se tarpeellinen vai ei. Öö, tässä, näitä voitaisiin muussakin politiikassa käyttää. Sitten muistutan, että meillä on tässä tarkisteluissa meillä on näitä täydentäviä budjetteja eihän tämä mitenkään kuitenkaan vähennä budjetin valtuuksia vuosibudjetissa. Tässä oli todella ongelma tämän revision osalta. Ei tämä mikään loppupäätös, vaan asia, joka, jota ehdotettiin, niin sanottiin, että okei, mutta tämä pitää vahvistaa vielä vuosittaisessa menettelyssä. Todellinen kysymys koskee tulevaa MFF, josta tänä päivänä päätetään tästä prioriteetista, mitä seurauksia sillä on tulevaisuuden kannalta? Milloin nämä saadaan rakennettua tuorella rahallako budjetista vai ei? Jos nyt tämä metodi avataan, niin niin vaikuttaako se tulevaisuuteen? Onko tämä väliaikainen vai pysyvä? Tämän komission ehdotus tehdä puolustuksesta prioriteetti. Äh, ymmärsin, että kyse on miljardista per vuosi vuodesta 2021 lähtien. Veroksi Rova Kressle. Kiitos. Jos me sallimme, että rahoja siirrellään näin, niin voi sanoa, että Saksassa ei ole, ei ole saatu hyviä kokemuksia tästä. Miksi me sijoitamme EU-varoja tällaisen alaan, jossa ei ole unionin toimivaltaa. Meillä ei ole toimivaltaa puolustuksen alalla tällä hetkellä. No kyllä me haluamme uusia prioriteetteja, se on selvää, mutta se ei voi tarkoittaa, että uudet prioriteetit rahoitetaan näistä olemassa, näistä olemassa olevista ohjelmista ja prioriteetista. Mielestäni teemme valtavan virheen, jos lähdemme tähän ja minä kyllä varoittaisin meitä tästä, jos meillä on uusia tehtäviä ja prioriteetteja, joissa meillä ei oikeastaan ole edes toimivaltaa, niin silloin meidän pitää kyllä saada tuoretta rahaa kassaan. Jos nyt pelo, pelosta otetaan käyttöön unionin varoja, siis siitä pelosta, ettei muuten saada toimivaltuuksia tällä alalla, niin kyllä mielestäni se on silloin virhe. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Geijer. Also. No, en oikein tiedä, mistä nyt aloittaisin. Suoraan sanottuna järkytys ja hämmästys ovat välimmäisenä tunteina minulla. Olen ällistynyt siitä, että tämä valiokunta ja tämä parlamentti jo vuosia on vaatinut vankempia varoja tietyille saroille – Komission neuvosto vuorotellen selvittävät, miksi tämä kaikki ei ole rahoitettavissa. Ja sitten kun tämä puolustus- ja turvallisuuspolitiikka on hyvässä huudossa neuvostossa, poliittisesti voidaan olla tyytyväisiä siitä, että on olemassa vielä politiikan saroja, joilla neuvosto pystyy olemaan yhtenä rintamana, niin silloin kyllä valtavan kekseliästi löydetään varoja – olen tässä todella pahoillani, koska näiden tavoitteiden hierarkia, tällaiset asiat, jotka ovat jollekin tärkeitä, ovat sellaisia, että ne voidaan millä, millä hyvänsä toteuttaa ja millä keinolla tahansa. Ja sitten on muita aloja, jotka aina pysähtyvät poliittisen lasikattoon. Olen tästä todella pahoillani. Kollega Gressleä tukisin kovasti. Ennen kuin tässä lähdetään nyt siirtelemään rahaa paikasta, toisen pitäisi puhua toisesta asiasta. Puhutaan prioriteeteista, jotka tällä parlamentilla on ja joihin ei ole mitään rahoja olemassa. Neljä miljardia jäsenvaltioista näihin kapasiteetteihin. No, onko jotenkin nyt suunniteltu, että tämä parlamentti – tässä sekarahoitustilanteessa, jossa neljä miljardia tulee jäsenvaltiossa miljardia kokonaisbudjetista. Onko parlamentti jotenkin tämän politiikan saran osalta jollain sormella kuitenkin pelissä? Jos ei, niin minä en ole valmis hetkeäkään pohtimaan näitä rahoitusmalleja, koska en halua joutua tilanteeseen, jossa yksi miljardi, jostain edes tiedä tuleeko se – jäsenvaltioista seuraavalla rahoituskaudella katoaa yksinkertaisesti budjetista ja sitten jäsenvaltiot sanovat, että ei teillä ole mitään kompetenssia puolustuspolitiikassa, eli tästä päätetään nyt hallitusten kesken. Se, miten varoja käytetään ja mihin tarkoitusperiin, taitaa sentään olla täällä valiokunnassa melko tärkeä asia. Sitä ennen en lähde keskustelemaan – Eli kun nämä asiat on selvitetty siitä, miten paljon rahaa mihinkin ikkunaan pistetään ja miten se kerätään. On otettava huomioon, että meillä on prioriteetit, joista on tehty päätökset. En usko, että olen nyt kovin valmis. 500 miljardia ja 300 miljoonaa siitä siirrettynä budjettikohdasta toiseen puoltamaan. Tämä on kyllä hyvin hämmästyttävä ehdotus komissiolta. Thank you very much for giving me the word. My name is Anna. Kiitos, että sain puheenvuoron Arne Litz. On nimeni, olen AFET ja CD-valiokunnissa ja sen haluaisin korostaa sitä, mitä Jens Kair juuri sanoi. Tämä on uutta toimivaltaa ja meillä on tietyt puitteet ja talousarviossa, joita jäsenvaltiot pyytävät, joten jäsenvaltioiden on annettava panoksensa, jos ne haluavat lisää tehtäviä, mutta minua huolestuttaa kyllä, että jäsenvaltioilla on valta siitä, mitä näillä tuotteilla tapahtuu. Meillä ei ole eurooppalaista puitteistoa aseiden viennestä ja haluaisin, että ei anneta senttiäkään, jos ei samalla vaadita ulkopolitiikan puitteistoa, joka on todellakin eurooppalaista politiikkaa, mukaan lukien aseiden vienti. Ei ole sallittua viedä kidutusvälineitä, mutta aseita voidaan viedä ja tuoda niin vapaasti kuin halutaan. Jos tätä siis rahoitetaan EUn talousarviosta, niin kyllä minun mielestäni Euroopan parlamentillakin pitäisi olla sananvaltaa, joten tässä mielessä meidän pitäisi olla varovaisia ennen kuin annamme budjettivaroja tällaisen asian, johon meillä ei ole sananvaltaa. Jos ei sitä rahoitetaan EU talousarviosta, niin kyllä meidän pitäisi pystyä tähän vaikuttamaan. Herra Sarvamaa. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan siksi olin sitä mieltä, että meidän olisi selkeästi erotettava toisistaan kaksi asiaa. Ensinnäkin, onko meillä nyt tuoretta rahaa vai ei ja kuka sen maksaa. Ja toinen, koskee sitä, miksi meillä pitäisi olla tämä. No nyt kaikki ovat jo lähdössä pois. No, ehkä jotkut jäävät. Ehkä Eider voi viedä viestin eteenpäin, mutta jopa Gairi muut aggressiiviset äänet täällä. Muista, että tietenkin tarvitaan tuoretta rahaa. Jäsenvaltiot hyötyvät siitä. Euroopan unionin jäsenvaltiot tuhlaavat valtavia summia rahaa puolustusmenoihin, jotka eivät ole kovin tehokkaasti käytettyjä. Meillä on kyllä luvut käytettävissä, meillä on selkeät puitteet tässä, kun katsotaan minkälaisia summia käytetään Euroopassa ja Yhdysvalloissa, niin, niin on ihan kaamea katsoa, mitä eurooppalaiset saavat rahalleen että Emme luo työpaikkoja, emme ole innovoivia, emme ole johtajia, emme hyödy tästä unionina ja jäsenvaltiona nykytilanteesta. 15, 15 prosenttia on tässä tämä suhde. Minä vahvasti tuen komission toimia tässä. Näin on todella tärkeää, että priorisoimme rahan käyttöä. Kun katsotaan tilannetta kauempaa ja äh, katsotaan tuota MFFn jälkeistä aikaa, tiedämme, että tulee maahanmuuttoa, tulee turvallisuusongelmia. Nämä ovat ne kaksi prioriteettia, jotka meitä kiinnostavat. Kysynkin, miksi meidän ei kannattaisi panna monia samaan koriin ja tuottaa enemmän ja tuottaa enemmän, mutta jäsenvaltioilta sen pitää tulla, koska jäsenvaltiot siitä hyötyvät. Joten kyllä tässä mm, tämän puolustusrahaston perustelu on ihan hyvä. Näin käytettäisiin järkevästi Euroopan rahoja. Mutta sitten on tämä kolmas kysymys, joka on tämä suuri kysymys, mitkä ovat prioriteetit vuoden, vuoden 2020 jälkeen. Jos hyväksymme sen, että turvallisuus on yksi prioriteetti poliittisesti, niin en ymmärrä, miksi sitten samanaikaisesti emme voisi toimia tehokkaammin? Tämä oli ajatukseni. Eikä tämä ole EUn mandaatissa, mutta tässähän ei itse asiassa puhuta mistään yhteisestä puolustuksesta. Se on toinen juttu. Meillä ei ole yhteistä puolustusta. puhutaan siitä, että käytetään resursseja paremmin. Merci, monsieur Sarvama. de parole. Kiitos, herra Sarmama. En näe muita puheenvuoropyyntöjä. No, tämä on tietysti huomattava uutuus luoda eurooppalaista puolustusta, puolustusta nyt kun komissio on tehnyt tällaisen ehdotuksen, niin meidän pitäisi käydä todellista keskustelua Euroopan parlamentissa, sillä meidän on puhuttava tulevaisuuden visiostamme ja siitä, miten näemme tämän. Esimerkiksi Euroopassa on 15 eri panssarivaunumallia, USAssa on vain yksi. Joten kysymys kuuluu, Jatkammeko tässä niin, että jäämme jälkeen Yhdysvalloista vai olemmeko, onko meillä jonkinlaista eurooppalaista intohimoa näissä tällä alalla? No meillä on nyt alka oven välissä, mutta onko meillä todella resurssit, jotka riittävät EU ei yleensä puhu asioista välttämättä, jotka kiinnostavat kansalaisia, mutta tämä olisi aihe, joka kiinnostaisi kansalaisia, suurta yleisöä. Täällä on esitetty komissiolle kysymyksiä. Meillä on komissiolta kaksi edustajaa, herra Rel budjettipääosastolta ja herra Alex, Alexei uh, äh, Grow pääosastolta. Ensiksi budjettipääosaston edustaja. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset jäsenille tästä yleisestä tuesta ehdotukselle luoda tällaista puolustusalan yhteistyötä. Samalla kuulin monia kriittisiä ääniä tästä rahoitusjärjestelystä, jota, jota komissio ehdottaa. Pidän, panemme tämän kritiikin merkille. Yritän vastata näihin kysymyksiin, joita lähinnä edustaja Fernandes esitti. Ensimmäinen kysymys kuului, paljonko liikkumavaraa meillä on edelleen yksi A-otsakkeen alla tässä vaiheessa. Rahoitusohjelmassa talousarvioesityksessä 2018 marginaalit vuosille 2 vuosille 2019-2020 ovat 660 miljoonaa euroa, jos vähennetään nämä 125 miljoonaa euroa, jotka ovat mukana tässä puolustusrahaston rahoitusehdotuksessa ja samalla pitää pitää yllä vähimmäisliikkumavara Euroopan parlamentin pilottihankkeelle ja valmistelun toimille, jos siis otetaan 50 miljoonaa per vuosi pois, eli 100 miljoonaa yhteensä. Eli siis silloin jäisi jäljelle näistä 64-25 miljoonaa euroa. 175 vuodelle 2019 ja loput sitten vuodelle 2020. Herra Fernandes kysyi, miksi ei käytä tätä liikkumavaraa. Mielestäni tässä pitää olla varovaisia. Me olemme nyt puolivälissä tätä, näitä monivuotisia rahoituskehyksiä. Kolme ja puoli vuotta on takana ja kolme ja puoli vuotta edessämme. Olemme jo nähneet, että otsakkeen 1a-alaisuudessa on tullut uusia kehityksiä. Tarvittiin ehdotuksia, joilla oli valtavia rahoitusvaikutuksia ja emme voi sulkea pois, että seuraavina kolmena ja puolena vuotena tulisi lisää tällaisia kehityksiä, joten otamme kyllä huomioon, että tarvitaan tietty määrä tuoretta rahaa, siksi me ehdotamme tätä 125 miljoonaa, mutta me uskomme myös, että nyt kun kolme ja puoli vuotta on vielä jäljellä näitä rahoituskehyksiä, niin olisi hyvä pitää yllä tämän 425 miljoonan liikkumavaraa tulevia kehityksiä varten. Anteeksi, herra Fernandesilla olisi lisäkysymys tässä vaiheessa, jos olette. Pourquoi vous parlez de la rubrique? Niin tästä aiheesta, miksi puhutte otsakkeesta 1a ja liikkumavarasta otsakkeessa 1a? Meillähän on myös tämä kokonaisliikkumavara ja minun kysymykseni kuuluu, ei pelkästään mikä on liikkumavara otsakkeessa yksi a vaan kokonaisliikkumavara, mikä se on. Niin esimerkiksi myös otsakkeen yksi b alaisuudessa Niin, tässä hän ei mitään marginaalia olekaan. Ja näissä muissa otsakeissa olevia marginaaleja ei voida käyttää yksi aata varten. Ehkä edustaja Fernandes viittaakin siihen, että meillä on olemassa tämän kokonaisvaltainen marginaali sitoumuksia varten, rikosvälineitä varten. On totta, että tämä on mahdollisuus viime kädessä. Meillä, mehän olemme jo käyttäneet eh, tätä globaalia marginaalia eh, esirin rahoitusta varten hyvin merkittävässä määrin. Komissio ei ehdottanut sitä tämän ehdotuksen rahoittamiseksi jälleen johtuen varovaisuussyistä – mutta on selvää, että kyllä tämä mahdollisuus on olemassa. C'est très rapide. C'est combien aivan lyhyesti, kuinka paljon marginaali tällä hetkellä on tässä kokonaismarginaalissa? Kuinka paljon tämä kokonaismarginaali siis on? Là, je, je dois répondre. No, tähän minun on vastattava kirjallisesti, koska ei minulla ole laskelmia mukana. Mipä? Haluaisin kuitenkin tähän vahvistuksen, koska minä olen kuullut, että se on yli 2,6 miljardia euroa. Olen varma, että ette tule käyttämään 2,6 miljardia euroa monivuotisten rahoituskehyksen päättymistä ennen. Vahvistan tämän luvun todella kirjallisesti, ihan välittömästi, vielä tänään. Mutta on myös muistettava se, että tämän väliarvion jälkeen sitoumusten kokonaismarginaalia voitaisiin käyttää myös otsakkeeseen kolme ja neljä. Olen aivan yhtä mieltä edustaja Fernandesin kanssa. On hyvin epätodennäköistä, että joidenkin miljardien summa käytettäisiin yksi A-otsakkeessa, mutta en voi sulkea pois merkittäviä tarpeita maahanmuuton alalla. Ne tarvitsevat rahoitusta vielä vuoteen 2020 asti. On tietenkin suuri valtti, että nyt väliarviossa niin miten löytää liikkumavaroja mm, talousarvioissa, kun on nämä tiukat ajat? Niin sanoin, että on vaikea löytää liikkumavaraa talousarviossa, kun ajat ovat tiukut. Mehän olemme kriisi kriisitilanteessa tai olemme olleet kriisitilanteessa vuosina 2015-2016? Um, uh, niin jatkan näihin kysymyksiin vastaamista. Seuraava herra Fernandesin kysymys oli käsittääkseni, että tuleeko tämä uudelleen kohdentaminen avustuksesta vai rahoitusvälineestä. Tämä tulee molemmissa tapauksissa verkko, verkkojen Eurooppa energian ja verkkojen Euroopan ICTn kohdalla avustuksista. Tämä on siis selvää. Ja verkkojen Eurooppa energia rahoitusvälineet eivät itse asiassa ole olemassa enää. Mitä ei ole jäljellä? Tai käytännössä mitään ei ole jäljellä, sillä ESIR 2 ehdotusta ei ole hyväksytty, mutta komission ehdotuksen mukaan ainakaan mitään ei olisi enää jäljellä verkkojen Eurooppa-rahoitusvälineessä. Ja sitten viimeinen herra Fernandesin kysymys koski kansallisia maksuosuuksia. Minun mielestäni niitä, ne eivät kuule eu talousarvion kautta, vaan menevät suoraan sitten tälle teollisuuden alalle. Ja sitten viimeinen kysymys, jonka pistin ylös, oli se, että ottaako komission ehdotus huomioon sen, että tulevaisuudessa yhdistynyt kuningaskunta ei enää maksa osuuttaan. Tässä tapauksessa voin vain viitata siihen, mitä komission jäseneni herra Oettinger on jo useassa otteessa sanonut. Hän on nimittäin hyvin huolestunut rahoitus, rahoitus ö, puutteiden syntymisestä yhdistyneen kuningaskunnan lähtiessä, mutta toisaalta on myös uusia rahoitustarpeita. Ja yksi näistä rahoitus, uusista rahoitustarpeista on puolustus herra Oettingerin mukaan. Eli herra Oettinger on puhunut jo useasti näistä rahoituspuutteista. Kiitos puheenjohtaja, nyt taattaisin puheenvuoron kollegalleni. Kiitoksia. Muutama lyhyt kommentti vielä tästä komission ehdotuksesta. Kuten muistutettiin, minä tietenkin kannatan sitä, että edetään tässä puolustusteollisuusasiassa. Tämä jatkuu samalla logiikalla kuin valmisteleva toimi, joka on 2017-2018 vuosia varten – sehän valmisteleva, siinä valmistellaan muita asioita, joten varmastikin jatkuvuutta olisi hyvä olla niin, että se päättyisi sitten 2017 tai 2018. Toinen tärkeä huomio, haluaisin vielä sitä korostaa todellakin tämä komission tekemä ehdotus ei ole puolustuspolitiikkaa koskeva ehdotus, vaan puolustusteollisuutta koskeva ehdotus. Tämä on erittäin tärkeä sävy ero. 173 artiklaa, eli teollisuuden kilpailukyky ei ole mikään puolustusta koskeva oikeusperuste. Tietenkin tässä on vaikutuksia myös puolustusalalle. Mikä on sitten meidän ehdotuksemme tarkoitus? Olemme ensinnäkin todenneet, että yhteistyöstä on puutetta Euroopassa hyvin vahvasti puolustusteollisuuden alalla. Meillä on hyvin kilpailukykyistä teollisuutta ja kaikissa jäsenvaltioissa, mutta yhteistyö on hyvin heikkoa ja yhteistyöhankkeiden määrä on hyvin rajallinen, joka merkitsee tietenkin lisää kustannuksia veronmaksajille ja tehokkuuden puutetta. Se merkitsee myös sitä, että jäädään merkittävästi jälkeen voimavarojen käyttöönotossa, kun Eurooppa kuitenkin näitä tarvitsee. Tällaisessa tilanteessa on pohdittava, mitä voimme tehdä. No, meillä on tietenkin tämä valmisteleva toimija, joka kohdistuu tutkimukseen. Se on tärkeä osa. Tavoitteenahan ei ole kuitenkaan tehdä tutkimusta, vaan saada aikaan voimavaroja. Jotta yhteistyötä voidaan kehittää, niin voidaan tietenkin kohteliaasti pyytää jäsenvaltioita ja yrityksiä tekemään yhteistyötä. Tämä on yksi vaihe mutta yritykset sitten sanovat ja jäsenvaltiot myös, että tästä tulee yhteistyöstä kustannuksia ainakin alkuvaiheessa. Pitkällä aikavälillä voidaan saada voittoa tehokkuudesta, mutta alku, alkuvaiheessa se merkitsee kustannuksia. Jotta kustannukset voidaan kompensoida, niin se onkin juuri tämän ohjelman tarkoitus, jota ehdotamme. Eli meillä olisi tästä voimavaraketjusta yksi pala, kehittelypala, tutkimus on jo katettu, nyt keskitytään kehittelyyn, koska olemme todenneet, että tietyt tutkimustulokset, jotka on rahoitettu julkisen varoin, eivät kuitenkaan johda mihinkään, koska tämä kehittelyvaihe puuttuu. Me keskitymme siis tähän kehittelypätkään ketjussa ja yhteisön budjetista saadaan rajoitettu osuus, 20 prosenttia kehittelykustannuksista katettaisiin eu budjetista. Mutta on aivan selvää, että tätä ei voida ajatella muuta kuin jos on yhteistyötä. Jos teollisuudet tulevat meille esittelemään kansallisia suunnitelmia, niin voimme sanoa, että oikein kiinnostavaa, mutta emme voi lähde rahoittamaan mitään kansallisia suunnitelmia, vaan ainoastaan kansa, äh, tällaista yhteistyötä ehdotimme, että ainakin kahdesta jäsenvaltiosta ainakin kolme yhtiötä yritystä pitää saada tähän mukaan. Tätä voidaan, tästä voidaan neuvotella tietenkin. Tarkoituksena on kannustaa yhteistyöhön. No, tietenkin tähän liittyy kustannuksia. Ajattelemme, että jos me haluamme saada merkittävän roolin tässä kehittelypuolessa, tarvitaan noin 500 miljoonan budjetti kahdeksi vuodeksi 2019-2020. Kehittelykustannukset ovat kuitenkin korkeita, puolustus on kallista. Eli jos halutaan saada tuloksia aikaan, tarvitaan kunnallinen budjetti. Pääsimme tähän lukuun 500 miljoonaa laskelmissamme. Jos katamme siitä 20 prosenttia, niin 80 prosenttia pitäisi tulla sitten jäsenvaltioilta, puolustusministeriöltä, jotka ostavat näitä hankkeita ja sitoutuvat niihin. Mutta että vältettäisiin rahan tuhlaus, ehdotamme asetuksessa – että siellä olisi määräys, joka pakottaa yritysryppäät osoittamaan sen, että ne ovat jo tavalla tai toisella sitoutuneet joidenkin jäsenvaltioiden välillä, niin että varmistetaan seuranta, eli loppujen lopuksi ostetaan ne tuotetut voimavarat niin, että ei tuotetta tuotteita, jotka jäävät sitten kaupan hyllylle, vaan kyllä jäsenvaltioiden on sitouduttava – tähän jatkovaiheeseen. Tässä lyhyesti ehdotuksemme tila. Merci, on voit bien que... Kiitos. On hyvin nähtävissä, että tässä on vielä poliittisia esteitä edessä ennen kuin päästään eurooppalaiseen puolustukseen. Seuraavaksi Rova Gressle. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja. Viittasin mä siihen, että en ole oikein tyytyväinen näihin vastauksiin. Tämä on hyvin epäselvä, voiko järjestää tarjouskilpailun puolustusmateriaalista selvittämättä, minkälaista puolustusta halutaan, minkälaisia päätöksentekomalleja. Minun mielestäni tämä ei käy päinsä. Ennen kaikkea haluaisin, että 20 prosenttia budjetista annetaan nyt tähän. Sitä mieltä minä nyt olen. Eli että annetaan tämä jäsenvaltioille, jäsenvaltiot tekevät keskenään yhteistyötä. Se, että tarvitaan puolustuspolitiikassa tästä yhteistyötä on varmasti kiistaton, mutta tästä pitää vielä keskustella. Kehottaisin, että komission jäsen Oettinger tulisi tänne keskustelemaan tästä ihan peruskysymyksestä. 25 miljoonaa annettiin ja viime budjetissa tähän pilottihankkeeseen. Minun mielestäni tämä oli ensimmäinen virhe. Ja nyt tässä lähes lähdemme toista virhettä toteuttamaan. Eli koko rakennelma kysymys ei saa nyt unohtua meiltä mielestä. Enkä haluaisi näin tyytyä näihin pikkuaskeleisiin, joita tänään esitetään. Eli siksi ehdottaisin tätä. Mielestäni ei ole myöskään reilua, että näin tärkeän poliittisen kysymyksen osalta lähetetään leijonan kitaan tällaiset virkamiehet, vaan pitäisi siirtyä poliittiselle tasolle. Kiitos. Minä olen melko lailla samaa mieltä Rova Kreslen kanssa, nimittäin mitä poliittisesti halutaan Euroopalta. Nyt tästä saa sellaisen vaikutelman, että laitetaan aivan kuin tällaisia sokerinpalasia tälle tielle, jotta ihmiset lähtevät sille. Mutta miten sitten nämä suhteet elinkeinoelämään, jotta tässä päästään liikkeelle, niin tarvitaan poliittista liikkumavoimaa ja julkista mielipidettä, jos ei ole tällaista visiota, niin sitten vaan hieman askarrellaan ja mm, tämä kaikki jää hyvin vaatimattomaksi ja symboliseksi, joten ehkä me olemme tässä uuden eurooppalaisen hengen kynnyksellä. Meidän pitää näyttää, että on olemassa eurooppalaista lisäarvoa. Mitkä ovat niitä julkisia hyödykkeitä, jotka pelkästään Euroopan unioni voi taata kansalaisille tulevaisuudessa. Niitä on kansallisella tasolla, mutta globalisaation takia on myös asioita, jotka voidaan hoitaa vain EUn tasolla. Kiitos tästä kokouksesta ja mielenkiintoisista keskusteluista. Me tarvitsemme kuitenkin vielä lisäkeskustelua ja todella, todellista poliittista keskustelua. Hyvä kollegat, keskeytämme nyt kokouksen ja jatkamme valiokunnan kokousta tasan kello 15. Kolmelta siis iltapäivällä. Je précise que la réunion de 15 heures minä haluaisin vielä tarkentaa, että kello 15 jatkamme kokosta suljetuin ovin. Ottakaa tämä huomioon. C'est pas la peine de vous déranger.